Powoli będziemy zaczynać. Vähitellen aloitellaan, kun on aika tiukka ohjelma. Mutta kylläkin hyvin mielenkiintoinen. Haluaisin pahoitella, että en ollut eilen paikalla. Ja kiittäisin varapuheenjohtaja De Castroa eilisestä työstään. Tämän päivän aiheena ovat nuoret viljelijät ja heihin liittyvien poliitikkojen täytäntöönpano vuoden 2013 YMP-uudistuksen jälkeen. Eilen olinkin Posnanissa tapaamassa nuoria viljelijöitä, 1500 henkilöä, hieno tapaaminen. Myöskin Kopekokekin pääsihteeri siellä oli mukana – ja kun olin luvannut mennä sinne vuosi sitten, niin en voinut kieltäytyä. Tänään on hienoja vieraita, jotka hetken päästä esittelen. Aloitetaan tutkimuksen esittelystä nuoriviljelijöiden liittyvien poliitikkojen täytäntöönpano vuoden 2013 yönpöydistyksen jälkeen, mistä puhuinkin. Kuten tiedätte, Tässä tulee hienoa tukea mietinnön valmisteluun. Mietinnön laatii kollega Caputo. Tutkimuksen on tehnyt kolmen toimijan yhteenliittymä Prahasta biotieteiden yliopisto, sitten Tsekkien tiede, Tsekin tiedeakatemian teknologiakeskus ja The James Hutton instituutti Skotlannista. Politiikkaosasto B on johtanut työtä ja tavoitteena on tarjota tietoja nuorien viljelijöiden toimien toteutumisesta YMPssä. Siinä kuvataan pääesteet alalle tulemiselle ja siinä sitten esitellään myös, miten toimia on toteutettu eri jäsenvaltioissa. asiantuntija Lukas Zagata on Tsekistä ja sitten Rova Sutherland on James Hutton instituutista Skotlannista. Ja kuten yleensäkin, niin kuullaan ensin asiantuntijoita. Teillä on 20 minuuttia. Ja sitten pyydämme, että myös komission edustajat pitävät puheenvuoron. jos haluavat, niin voivat äh, ottaa kantaa. Ja sitten kuten yleensä jää myös aikaa kysymyksille jäseniltä. Aihe on erityisen tärkeä. Mutta varmaan sitä paremmin pystyvät kertomaan vieraamme. Toivotan tervetulleeksi saliin myöskin vieraat, jotka on kutsunut professori Castro. Se on vierailuryhmä. Pohjois-Italiasta. Tervetuloa kovasti. Olemme iloisia, että olette paikalla. Kiitos herra professorille vieraiden kutsumisesta voivat seurata meidän istuntoamme. Vielä kerran tervetuloa sydämellisesti ja olkaa hyvä vieraat. Voitte keskenään jakaa tai päättää missä järjestyksessä kumpi tarvitsee jotenkin paljon aikaa, mutta yhteensä 20 minutes. Good morning. Um, thank you very much for... Huomenta. Kiitos kutsusta. Olen Luka Zagata. Olen Tsekin luonnontieteellisen yliopistosta Prahasta ja olen täällä Lian Sutherlandin kanssa, joka on James Hudson instituutista Skotlantista ja esitämme tutkimuskonsorttien tuloksia raportista, joka käsittelee nuorten viljelijöiden politiikkavälineitä. Tämä on yhteistyön tulosta. Tässä on useampi kuin kolme maata mukana, seitsemän itse asiassa – 20 minuutissa. Kuvaan raportin välineitä lyhyesti. Tämä on aika akateeminen raportti tutkimuksen näkökulmasta. Meillä on paljon tietoa siitä, mitä kirjallisuus kutsuu nuorten ongelmaksi. Ja muutamalla sivulla kuvaamme villakoiran ytimen. Puhun sitä vähän. Sitten on tämän tulo välineiden tilanne, ja sitten tutkimuksen tulokset ja lopuksi johtopäätöksemme politiikan suhtaan ja strategiasuositukset, jotka perustuvat äh, tutkimukseen. Kerran miten EU-jäsenmaissa tällä hetkellä täytäntöön pannaan, toteutetaan näitä, käytetään näitä työkaluja, joilla pyritään saamaan nuoria viljelijöitä maanviljelijän viljelyyn. Rakenteelliset tulokset koskevat uusien viljelijöiden aloittamisen esteille ja mahdollisuuksille ja mietimme, mitä välineitä voisi olla esteiden ylittämiseksi, miten nuoret saataisiin aloittamaan viljely. Meillä on määrällinen analyysi, jossa käytämme julkista dataa, esimerkiksi Eurostatin tilarakenne, surveitutkimusta, ja olemme myös käyneet valittujen jäsenvaltioiden maaseudun kehittämissuunnitelmia – Meillä on tapaustutkimusta seitsemässä jäsenvaltiossa. Näin pyrimme tässä painottamaan budjettia ja aik- käyttämään auk- aikarajoja, joita tutkimuksella annettiin. Vähän nuorten viljelijöiden ongelman taustasta. Meidän mielestä nuorten viljelijöiden ongelma täytyy tarkastella kokonaisvaltaisesti. Eli tämä ei liity ainoastaan ikääntymiseen, vaan muihinkin kiinnostaviin ilmiöihin, jotka täytyy myös ottaa huomioon. Tässä viittaamme maataloussektorin saneerauksen uudelleen rakentaistamiseen. Keskittyminen on trendi, tilamäärät laskevat valtavasti kaikkialla EU:ssa. Viime vuosikymmenellä yli 3,5 miljoonaa tilaa on kadonnut. joka merkitsee, että keskimääräinen tilakoko kasvaa. Ja tässä on kytkös, nuorten viljelijöiden ongelma on kytkös, koska se merkitsee, että maata on vähemmän tarjolla heille. Markkinat ovat kilpailummat. Ja sitten on sukupolvenvaihdos. Vil- maanviljely on perinnöllistä, voimakkaasti perinnöllistä. Yleisin tapa aloittaa viljely on ottaa perhetila haltuun ja tämä rakenne täytyy ottaa myös huomioon noiden viljelijöiden tilanteen arviossa. Sitten ikääntyminen. Minulla on hieman yksityiskohtia siitä niin politiikan näkökulmasta on kiinnostava kysymys, miten tehdä ero nuorten viljelijöiden kanssa ja uusien markkinoille tulijoiden kesken. Osa tätä uutta ilmiötä, ja tämä koskee nuorten viljelijöiden ongelmaa, tämä on ikääntyminen. Tässä on tilojen osuus, jossa viljelijöille alle 35-vuotias ensimmäisessä sarakkeessa ja toisessa on 55-vuotiaita yli. Luvut eivät kauheasti muutu ajassa ja se on aika kiinnostavaa. Erotuvat prosentin sisällä. Eli nuorten viljelijöiden ongelma on kestävä, pysyvä. Tärkeintä on katsoa sektoreittain tilannetta kussakin jäsenmaassa. Kysymys ei ole nuorten ja vanhempien viljelijöiden suhteista. Tilanteen arvioimiseksi täytyy tarkastella sijaintia ja tilakokoa. Näin me ymmärrämme, kuinka kiireellinen ongelma kääntyminen on. Tämä kiinnostava kuvio näyttää, että meillä on neljä klusteria jäsenmaissa, joissa ongelma, ikääntymisongelman kiireellisyys näkyy. Yhtäältä on maat, joissa on erittäin paljon nuoria ihmisiä. Mä vihreä ympärä oikealla. Täällä vanhempia viljelijöiden on alhainen. Ja sitten on ryhmä maita kartan toisessa reunassa – jossa iäkkäämpien viljelijöiden osuus on korkea ja nuorten viljelijöiden osuus on pieni. Kuten sanoin, ymmärtääksemme yksityiskohtaisemmin ikääntymisongelmaa, meidän täytyy tarkastella asiaa jäsenmaittain. Toinen kestävä kysymys koskee erottelua nuorten viljelijöiden ja nuorten alalle tulijoiden kesken. Ajattelin, että keskustelu nuorten viljelijöiden tukemisesta on aika monimutkainen, koska kaikki nuoret viljelijät eivät ole uusia markkinoille tulijoita. Useimmat nuoret ovat pikemminkin ää, sukupolven vaihdoksen osa. He ottavat perhetilan haltuunsa. Me olemme sopettaneet typologiaa tässä, tehdään eroja sen mukaan, mikä tausta ihmisillä on, jotka tulevat alalle. Nämä taustat vaihtelevat, mikä monimutkaista tukiryhmän määrittelyä. Sitten täytäntöön panna tilalle. Tällä hetkellä on politiikkavälineitä, jotka ovat pilari yhden ala, alaisia, tämä nuorten viljelijöiden korvaus alkoi 2011 yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta. Ja sitten on prioriteetti kakkosen fo- fokusalueen B alla. Ja nämä toimet ovat myös erittäin relevantteja nuorille viljelijöille. Me pyrimme kvantitatiivisesti arvioimaan, mitä eroja on, miten, mitä eroja täytäntöpanossa on valitussa jäsenvaltiossa. Maissa, jotka ovat osa analyysiä. Meillä on enemmän yksityiskohtia raportissa ja kuvassa näette jotain. Tämä nuorten viljelijöiden maksut. Täällä suunnilleen 4,1 prosenttia peruskorvauksen saa sitä, saa tästä nuorten viljelijöiden maksuja. Tsekissä eniten. Ehdollistaminen tapahtuu jäsenmaa tasolla se on mahdollista. Tämä on kysymys näistä täytäntöpano tavoista. että jäsenvaltiot asettavat kattoja, asentavat tilakoon 90 hehtaariin. Ja vain muutamat maat ovat päättäneet rajoittaa tilakokoa antavat maksua pienemmille tiloille ainoastaan. Ja muutoksia tapahtuu näissä kansallisissa katoissa. Raportissa näette, miten jäsenvaltioissa on päätetty täytäntöönpanosta. Ja pilari kahdessa, prioriteetti kaksi, Fokusalue kaksi, nuoret viljelijät. Tästä tuloksista näkyy, että jäsenvaltiossa on suuret erot nuorten viljelijöiden tuen suhteen. Tämä taulukko näyttää, että jäsenvaltiossa on viisi klusteria, joita analysoimme. Näette että budjetin koossa on paljon eroja. On jäsenvaltioita, jotka ovat päättäneet tukea nuoria viljelijöitä ja antaa yli 10 prosenttia RDP-budjetista näille toimille. Ja sitten oikealla taas on ne maat ja, tai alueet, joissa budjetti on erittäin alhainen budjettiosuutena. ei kuitenkaan mahdollista tehdä eroja tyylien kesken, koska nämä ovat hyvin erilaisia nämä alueet, joita taulukossa on. oli kahden suhteen tärkein toimenpide on toimenpide kuusi. Se on tärkein P2B tuosta. Tämä on tärkein keino Atanuria 651 aloitustuki, sitä sovelletaan eri tavoin. Ja raportissa kerromme tutkimusmaiden eroista. Sinne kelpoisuusehtoja voidaan vaihdella. Esimerkiksi mikä on tilan vähimmäiskoko, jota tuotaan, mikä on suurin koko. Tai kilpailussa varten aina bisnessuunnitelmaa. Ja siellä pitää kertoa, miten tilaa pyöritään seuraavat viisi vuotta ja kullakin maalla on omat kriteerinsä bisnessuunnitelmille. Täytäntöönpanon erot. Nämä tulokset perustuvat fokusryhmäkeskusteluihin, joita seitsemässä maassa käytiin. Näin siksi, että mitään määrällisiä tuloksia ei ole, ei ole lukuja. Täytäntöpanoa ei ole tapahtunut niin pitkään, että data olisi vielä muuten. Olemme käyneet keskusteluja nuorten ja vanhempien viljelijöiden kanssa neuvonantajien, jär, viljelijäjärjestöjen edustajien kesken. Ja olemme arvioineet työkalujen toimintaa sidosryhmien kannalta – Olemme poimineet useampia haasteita aloittajille. Maan saatavuus. Tähän kytkeytyvät ne trendit, joita kuvamme raportissa sitten rahoituksen ja pääoman saanti ja kilpailukyky, kun uudet viljelijät aloittavat pienillä tiloilla, se aiheuttaa ongelmia. Ja sitten on taidot joita tarvitaan tilan pyörittämiseen. Mainitsin vain muutaman kiinnostavamman tuloksen. Maan saatavuus, laadukkaan maan saatavuus on suurin ongelma. Maan laadukkaan maan saaminen Euroopassa on ihan vaikeampaa, se on ihan kalliimpaa. Ja puhun nuorten viljelijöiden tuesta ja pilari kahden toimenpiteistä, ne eivät auta tässä asiassa. Olemassa oleva tukijärjestelmä lisää erittäin hyvin nuorten viljelijöiden kilpailukykyä ja kannattavuutta, koska ne tarjoavat koulutusta ja mahdollistavat neuvonantajien kanssa verkostoitumisen ja antavat hyvän koulutustaustan. Ja sitten pääoman saatavuuden parantaminen on erittäin hyvä tapa auttaa nuoria viljelijöitä siirtymään maatalouteen. Sisäisryhmien kannalta pilari ykkösen ja kakkosen toimenpiteet otetaan ilolla vastaan – haulatustuot ovat erittäin suosittuja. Kysyntää on enemmän kuin tarjontaa. Varoja ei riitä kaikille kiinnostuneille hakijoille. Kertomuksessamme kerromme enemmän sidosryhmien näkemyksiä hallinnosta. ja todellisesta täytäntöönpanosta. Siinä pääsitykseni ja nyt antaisin puheenvuoron Lian Sutherlandille. Thank you, Lucas. I'm going to... Kiitos, Lukas. Tässä loppuvaiheessa keskityn näihin raportin suosituksiin. Siellä on 14 suositusta kaiken kaikkiaan ja keskityn niistä kolmeen osioon. Kuten Lukas sanoi, tätä tukea on otettu hyvin vastaan 180 000 nuorta tukee tästä tue, hyötyy tästä tuesta Euroopassa. Ja rahoituksen määrä on nyt kasvanut nuorille maatalouden alalla, koska joissain maissa on enemmän hakijoita kuin mitä voidaan myöntää. Enemmän voidaan tehdä, kuten Lukas sanoi. Suurin este nuorille maataloussektorilla on maan saatavuus. Se ei käy ilmi vain tästä raportista, meillä on muitakin raportteita. Ja tällaisia löydöksiä on tehty muuallakin. Osa liittyy näihin suoriin maksuihin, eli tätä asiaa tulisi tarkastella. Ja kun viljelijöille myönnetään tukia, se johtaa moniin ilmiöihin. Ensinnäkin vanhat viljelijät eivät halua päästä irti maastaan, he käyttävät sitä eläkkeenään ja sitten investoijat sijoittavat viljelymaahan. Ne näkevät sen hyvänä investointina ja silloin maan hinta nousee osittain, koska se on kytköksissä suorin maksuihin. Eli näitä pitää miettiä. Meidän pitää miettiä myöskin viljelytoiminnasta luopumista. Ja sitten uusia asioita myöskin tapahtuu, jotta maata olisi enemmän saatavana Euroopassa. Näitä tulee esimerkiksi kansalaisjärjestöltä, Eli tällaisia maatrusteja perustetaan. Sitten on tällaisia land matching-toimintaa. Eli tässä yhdistetään vanhoja viljelijöitä nuorempiin, jotta maa saataisiin siirrettyä näin eteenpäin. Eli näitä asioita pitäisi tarkastella enemmän ja miettiä näitä suuria rahoitusmuotoja. Ja sitten nuoret viljelijät ja uudet tulokkaat. Tällä hetkellä Tämä koskee niitä, jotka ovat 40-vuotiaita tai alle. Meidän pitäisi nostaa tämä ikäraja 45, osittain siksi, että ihmiset tekevät työtä pidempään, ja myöskin kestää ehkä parikymmentä vuotta ennen kuin on resurssit perustaa toimiva maatila. Ja meidän täytyy olla myöskin selviä sen suhteen, mihin tukea myönnetään. Eli jos pyritään saamaan nuoria maatalouteen, niin silloin viisi vuotta ehkä ei ole oikeanlainen raja näille tuille. Nuoret, erityisesti jos heillä on maataloustaustaa, alkavat kerätä resursseja jo vuosia ennen kuin he pystyvät perustamaan maatilan. Eli he alkavat esimerkiksi kerätä karjaa ja sitten he voivat hyödyntää laiduntamista kausittain. Eli me katsomme, että nyt kannattaisi miettiä sitä, että olisi tietty katto tuelle, jota nuori ihminen voi saada, mutta sitä ei pitäisi rajoittaa viiteen vuoteen kuitenkaan. Ja sitten lopuksi halusin korostaa tiettyjä asioita, joita nyt tapahtuu, kun ajatellaan uusia tulokkaita. Bisnesmallit ja koulutus ovat tärkeitä. Ja tämä on myönteinen tulos nuorten kanssa, eli nuoret kehittävät bisnessuunnitelmia ja taitojaan tällä alalla – tämän alan taitoja voitaisiin kehittää monimuotoisemmin. Eli koulutusta pitäisi antaa jo ennen kuin hakee näitä tukia. Ja myöskin mentorointi ja uusien liiketoimintamallien esittely on tärkeää. Ja meillä on sitten verkosto, jonka nimi on Newbie, ja se käynnistyy sitten tammikuussa ja kestää neljä vuotta. Ja siellä sitten tarkastellaan uusia liiketoimintamalleja Jännistä viestitään uusille tulokkaille ympäri EUta. Ja jos teillä on kysymyksiä, niin olemme valmiita vastaamaan niihin. Kiitos. Kiitos. Sitten jäsenet puolelta kysymykset seuraavaksi. Jäsen Sanra ensimmäisenä, olkaa hyvä. Kiitoksia näistä tiedoista. Meidän on tärkeää käsitellä näitä asioita, jotka liittyvät nuorten saamiseen maatalousalalle. Maaseutualue autioituu ja siellä on alueita, jotka ovat, joilla on hyvin vähän asukkaita. Te puhuitte mielestäni tärkeistä asioista. Meidän pitää auttaa nuoria, kun he käynnistävät tämän toiminnan. Se on keskeistä. Ja sitten ne, jotka ovat lähdössä eläkkeelle ja heidän yhdistämisensä nuoriin, se on hyvä ajatus. Ja täysin tärkeä on myöskin tämä ongelma, joka liittyy maan saatavuuteen nuorten osalta. Eli nämä ovat kysymyksiä, joita meidän tulee käsitellä. Mutta lisäksi haluaisin kommentoida paria muuta asiaa. No en nyt tiedä, onko ratkaisu se, että nostetaan tätä ikärajaa tai mahdollistetaan sitten tällainen vaiheittainen lähestymistapa. Ja tämä asia, josta te puhuitte aikaisemmin, eli että nuoret keräävät tätä, näitä resursseja vuosikausia, niin meidän täytyisi miettiä juuri, miten tätä aihe voidaan toteuttaa vaiheittain. Ja tähän liittyy ongelma, joka on hyvin merkittävä Galiciassa liittyen juuri näihin nuoriin viljelijöihin. En tiedä, onko tässä tutkimuksessa käsitetty tällaisia tapauksia, mutta tämähän vaikuttaa näiden nuorten saapumisen alalle. Kun on maatila ja isä tai äiti sitten antaa nämä perusmaksuoikeudet lapselleen, Galitiassa katsotaan, että tämä on tavallinen myyntitapahtuma, vaikka mitään myyntiä ei ole. Ja siitä joudutaan maksamaan sitä 15 prosentin vero. Ja tämä on sit, koskee tilaa, jos tämä on pieni tai keskikokoinen tila, ja siellä on aika vähäiset tulot. Ja nyt kun ajatellaan vielä hintatilannetta, hinnat ovat hyvin alhaalla, eli se on ongelma. Ja toinen ongelma, joka liittyy tähän, on se, että lähes kolmannes näistä tuista, joita nuori saa Galitiassa, niistäkin joudutaan maksamaan veroja. Esimerkiksi nuori, joka saa 22 000 euroa tätä alkutukea, niin hän joutuu maksamaan sitten 5 6 000 euroa veroa. Ja tämä heti ensimmäisenä vuonna. Eli heidän täytyisi auttaa näitä ihmisiä tulemaan alalle, mutta tässä heille vain aiheutetaan ongelmia. No, tavoitteenahan on auttaa rahoittamaan omaa toimintaa. Ja no, puhuin nyt hiukan pitkään, mutta mielestäni tämä on kuitenkin aihe, joka koskee nuoria omalla alueella Galiciassa ja he ovat kärsineet tästä tilanteesta. Kiitos. Pyytäisin, että ei toisteta samoja kysymyksiä ja ongelmia, koska kymmenen jälkeen pitäisi aloittaa samasta aiheesta kuulemistilaisuus, jossa on myös tilintarkastustuomioistuin mukana. Ja nyt on 15 puheenvuoropyyntöä. Minuutti puolitoista korkeintaan pyytäisin. Herra Vazon. Kiitoksia. Vaikka meillä on kriisi, niin nuoret lähtevät edelleen maa, se, maatalouden alalle. Vaikka meillä on paljon ongelmia ja konkursseja tällä alalla. Mutta on kuitenkin useita ongelmia. Esimerkiksi nuoret, jotka eivät tule viljelijäperheestä. Eli tässä nyt on kaksi kategoriaa ja meidän pitää auttaa rahoituksen saatamista ja luoton saamista. Meidän täytyy edistää maan eteenpäin siirtämistä, se voitaisiin toteuttaa ilmaiseksi, mutta tämä koskee niitä maita, joissa näitä asioita harrastetaan. No sitten maan hankintaan liittyvät säädökset. Eli Lainoja pitäisi myöntää erityisehdoilla nuorille ja kuten niillekin, jotka haluavat laajentaa maatilojaan. Ja kuten Felnon, ranskalainen kirjailija, sanoi, niin täytyisi huomioida myöskin viljelijöiden lapset, jotka voivat sitten nauttia vanhempiensa työstä. Kiitos. Sitten herra Des. Niin, kiitos puheenjohtaja. Kovasti kiitoksia alustajille molemmille. Huomioisin sen, että eilenhän päätettiin asiasta, joka koskee myös nuoria viljelijöitä, eli joidenkin jäsenvaltioiden toive, että 25-50 prosenttia pinta-alamaksusta voidaan siitä korottaa. Mitä pidätte siitä? Ja sitten eilen päätettiin myös siitä, että nuoret viljelijät jotka ovat jonkun aikaa sitten tilan ottaneet itselleen, niin saavat tämän palkkion viiden vuoden ajan. Kaksi hyvin positiivista päätöstä nuorille viljelijöille ja olen kuitenkin <clears throat> sitä mieltä, että ensimmäisen pilarin maksut eivät ole niin kovin tavoitteeseen johtavia. Kaksi tilaa. Toinen saa täydessä kunnossa olevan, johon ei tarvitse investoida toinen saasten sellaiseen, joka, johon täytyy investoida. Ensimmäisestä pilarista saavat kuitenkin samat maksut. Olisi paljon tavoitteeseen johtavampaa, jos tukena annettaisiin vaikka halpakorkoisia tukia, lainoja, sitten tukia ja sitten jos Bayerissa hakee lainaa, niin saa 0,2 prosentin korolla 15 vuodeksi. Kroatiassa olin äskettäin ja 7-8 prosenttia täytyy maksaa korkoa nuorten viljelijöiden. Mitä pitää sitten siitä, jos tässä tulisi EKPn ohjelmia, jotta nämä erot voitaisiin tasoittaa? Olisi vielä muutama muukin kohta, mutta en nyt ylitä puheaikaa, niin kun myöhemminkin on tietysti kysymys näistä asioista puhua. Sitten edustaja Petir. Kiitos tästä esityksestä. Haluaisin sanoa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomus on osoittanut, että, että nuoret viljelijät tarvitsevat paljon investointeja ja sukupolvenvaihdos ei ole onnistunut. Me olemme saaneet riittävästi uusia sukupolvia mukaan – meidän täytyy luoda kannusteita nuorille viljelijöille, aloittaa viljely. On totta, että nuoret, noita nuorilla viljelijöillä Kroatiassa on ongelmia maan saatavuuden kanssa ja myös korkeiden korkojen kanssa. Joten voitaisiin löytää keinoja alentaa korkoastetta. Esimerkiksi Kroatiassa korot ovat erittäin korkeat. Olen samaa mieltä, että ikätasa on, pitäisi olla 45 vuotta ja että pitäisi tehdä ero nuorten viljelijöiden ja markkinoille tulijoiden kesken. Oletteko jo miettineet, ajatuksia tämä suhteen. Voisit kertoa, mitä tehdään asialle. Se olisi myönteinen ratkaisu ja kiitos teille, herra Castrolle, koska omnibus-ehdotuksenne on hyviä. Herra Angi. Kiitos. Jos kaikki maa kansallistettaisiin ja kaikki viljelijät olisivat virkamiehiä, jotka vuokraavat maata, niin silloin voisi olla tällaisia suunnitelmia. Mutta elämä ei toimi niin. Meidän täytyy toimia siellä, missä olemme. Ja komissio joutuu nyt tekemään tässä uudistuksessa jotain. Ja tämä oli hyvin monimutkaista, eli kuka nyt on nuori viljelijä, mitä he voivat saada. Mielestäni tälle tielle ei kannata lähteä henkilökohtaisesti. Vanhan viljelijän on houkuttelevaa antaa karjan vähentyä, ei enää niitä korvata. Ja sitten vain pitää kaksi kertaa vuodessa ajaa nurmikkoa ja saa tukio. Sosiaalisesta mediasta voisi olla hyötyä, eli olisi ihmisiä, joilla on karjaa, joka, jota laidunnetaan, mutta tähän tarvitaan hiukan yrittäjyyttä. On hyvä, että ero on tehty nuorten viljelijöiden ja uusien tulokkaiden välille, koska tässä on ero. Ja itse sanoin pojalleni, että minä Stuart Anders ja eläkkeelle vuoden 2019 jälkeen. Hänellä on se kalenterissa, hän odot laskee päiviä. Eli tämä on ongelma, joka liittyy tähän, näihin seuraamustoimiin, mutta monet tilat joutuvat nyt suuryritysten käsiin. Siellä on 2-3 tuhatta aaria, se on paras tapa käyttää näitä välineitä. Ja siellä on sitten toimija, joka voi katsoa, että siellä on mahdollisuuksia harrastaa pienimuotoista viljelyä ja saada siitä tuloja. Ja tällaisiin tilaisuuksiin nuorten viljelijöiden tulisi mielestäni tarttua. Kiitos. Kiitoksia, puhemies. Olen täysin samaa mieltä viimeisen puhujan kanssa. Eli meidän pitäisi edetä tämän Alankomaiden hankkeen kanssa. Siellä näitä nuoria viljelijöitä yhdistetään vanhempiin viljelijöihin, jotka ovat jäämässä pois alalta. Ja sitten näitä ihmisiä näin tuodaan yhteen. Eli ei me, meidän täytyy katsoa, keksiä uusia sääntöjä, vaan täytyy katsoa, miten tämä siirtymä voidaan hoitaa sujuvasti myöskin rahoituksellisesti. Esimerkiksi Alankomaissa on eri, monia ylityksiä, jotka tekevät monia asioita tällä alalla. Ja minä en katso, että olisi riittävästi ihmisiä, jotka ovat halukkaita jatkamaan tätä toimintaa mutta on kuitenkin nuoria, joita kiinnostaa elintarvikkeiden tuotanto, ja meidän täytyy antaa heille myönteisiä välineitä tähän toimintaan. Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Van del Candelare. Kiitos, kiitos alustuksista. Ongelmat, jotka otitte esille, niin ovat sellaisia, jotka minäkin olen ottanut oman kansallisen nuorten viljelijöiden organisaation kanssa esille kehotitte alviamaan uudelleen suorien maksujen järjestelmää suhteessa maan saatavuuteen. Se on ihan ajankohtainen. Mutta yksi kysymys sen rahan tehokkuudesta, jota jaetaan. Tämän tuen käytön laatu, tehokkuus. Onko teillä mitään näkemystä siitä, että miten hyvä tai huono laatu on siinä, miten rahaa käytetään? Mitä siitä saadaan vastineeksi? Ja kaksi lisäkysymystä. Olisinko mielenkiintoista tutkia, että olisiko kiinteämääräinen maksu verrattuna muihin välineisiin, niin kumpi olisi tehokkaampi? Ja toinen lisäkysymys, kannattaisiko tarkastella mahdollista yhteyttä taitojen ja rahankäytön laadun välillä? Eli ammattitaitoinen nuori viljelijä, käyttääkö hän paremmin rahansa? Ja sen vuoksi olisiko hyödyllisempää eh, tämän ammattitaidon perusteella investoida? Sitten professori De Castro, olkaa hyvä. Si, grazie, presidente. Innanzitutto... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia asiantuntijoille tästä tutkimuksesta, mutta palaan siihen, mitä Des sanoi. Eilen äänestimme tästä asetuksesta, joka liittyy maatalouspolitiikkaan. Tällä tavalla sitä voidaan heti soveltaa. Ja ensinnäkin kaikille nuorille viljelijöille on annettu mahdollisuus saada tätä lisätukea viiden vuoden ajan riippumatta siitä, missä he toimivat. Nythän tämä on kirjattu yhteisön sääntöihin ja jäsenvaltiot voivat korottaa tätä summaa 25-50 prosentilla. Ja sitten sukupuolikysymyksissä toisessa pilarissa nuorille on annettu mahdollisuus saada näitä tukia myöskin yhdessä. Esi- vaikka joku nuorten osuuskunta voi saada näitä varoja yhdessä. Ja tämä menee juuri siihen suuntaan, mistä puhuitte. Eli mitä mieltä olette tästä ja onko teillä lisäsuosituksia, kun seuraavaksi keskustelemme jälleen yhteisestä maatalouspolitiikasta? Edustaja Hoibus, kiitos myös tutkimuksesta, keskeisestä asiasta. Puhuitte maan saatavuudesta. Se on todellakin suuri ongelma. Viittasitte siihen itsekin ja poliitikkoina meitä kyllä vaaditaan siihen, että nämä pinta-alamaksut, se on kuin kastelukannulla hehtaareille. Kasteliisiin, niin meillä maa keskittyy yhä enemmän, hinnan kasvut ja mainitsitte senkin ja sitten nämä lopussa on nämä osuusviljelymaksut ja kuka sillä takana on, niin ei tiedetä. Nyt täytyy kehykset asettaa ja laittaa rajat, jotta maatalousmaan saatavuus korjaantuu nuorille. Niin neuvonta mainitsitte, se on hyvin tärkeää, mutta ei se yksinään riitä. jos uudet tulijat ottavat tilalle, niin olisi hyvä, jos saisi tällaisen henkilön, joka seuraa tätä toimintaa. Jos neuvosto, neuvonnassa ei voida kaikkeen puuttua, niin olisi tällainen mentori sitten. Ja mentoroinnissa tarvitaan myös äh, rahoitusmäärärahat siihen. 40-45 vuotta, siis äh, pitäisikö tällaisia ikärajoja Ähm, <clears throat> määritellä. Sanoitte, että joillakin on ensin toinen ammatti. Jos nyt joku tietty vuosimäärä olisi, että milloin maksetaan, niin riippuuko se siitä, milloin joku tulee alalle? jos on jo 40-45 aloittaa vasta sitten maatalouden harjoittamisen. Et milloin tähän toimintaan ryhdytään, niin pitäisi vähän tarkemmin katsoa. Ja tähän liittyy vielä yksi kysymys. No, näytitte näitä ikätilastoja 35 alle ja sitten 55 asti. Meillä on sellainen setelmä, että luvutaan tilasta, niin siinä on välivuosia, jolloin yhdessä toimitaan siellä äh, nuorempi ja vanhempi sukupolvi. onko tällaista otettu huomioon teidän tilastoistonne? President McGuinness. Sitten puheenjohtaja McGuinness, olkaa hyvä. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Pari asiaa. Ensinnäkin on hienoa kuulla, että jotkut näistä aloitteista tässä maatalouspolitiikan uudistuksessa ovat myönteisiä, mutta tässä tuli esiin myös haasteita. Eli te puhuitte tästä maan saatavuudesta ja sen, että siitä, että se on esteensä liittyy näin suoriin maksuihin, ja olen samaa mieltä. Ja mitä ehdotatte tähän tai miten asiaan voitaisiin puuttua? Toiseksi puhuitte siitä, että voitaisiin miettiä tätä toimijasta luopumisjärjestelmää. Voisitko tästä kertoa hiukan enemmän? Ja kolmanneksi, Irlannissa on pilottihanke, jossa mukana on nuoria viljelijöitä. Ja viimeisin raportti osoittaa, että 25 000 aaria on siirretty sukupolvelta toiselle. Ja mukana on 282 transaktiota. Eli näin yhdistetään viljelijöitä ja Tämä saattaa olla parempi ja ainakin tämä on tärkeä lähtökohta. Eli voisitko kommentoida myöskin tätä? Ja entä sitten jäsenvaltioiden oman verojärjestelmän rooli, jotta voitaisiin auttaa tätä sukupolvivaihdosta? Grazie, eh, grazie Presidente. Eh, innanzitutto... Kiitoksia asiantuntijoille siitä tavasta, jolla he esittelivät tämän tutkimuksen – sehän oikeastaan vahvistaa meidän huolenaiheitamme tällä alalla. Viime vuosina on tapahtunut muutoksia ja lainsäädäntömuutoksista ei kuitenkaan ole saatu kovin paljon tuloksia. Eli ongelmat, jotka ovat tulleet esille, ovat meille tuttuja – Eli maan saatavuus on suurin ongelma ja myöskin luoton saatavuus. Se on keskeinen asia, jotta voidaan varmistaa se, että nuoret pystyvät toimimaan maataloudessa. Meidän täytyy nyt pohtia uusia toimia, jotta voidaan tehostaa nuorten toimintaa maataloudessa. Ja voin sanoa heti, että tietyt suositukset, joita on tehty, on otettu mukaan minunkin täytäntöpano mietintööni, mutta sitten pari kysymystä vielä. Eli pyytäisin, että saan hiukan enemmän nyt puheaikaa tänään. Ensinnäkin komissiolla ei ole toimintamahdollisuuksia paljon, mitä tulee lainsäädäntöön näille markkinoille, mutta voitaisiin miettiä tiettyjä asioita, joita nyt esitän, jotta voitaisiin nyt ymmärtää, onko näitä mahdollisuuksia olemassa. Esimerkiksi kannustimia tukea uusia toimia, joilla helpotetaan näiden maatilojen siirtymistä sukupolvelta toiselle, esimerkiksi uusia pankkeja. Ja sitten toimet, joilla luodaan uusia yrittäjyysmuotoja maatalouteen, innovatiivisia kumppanuussuhteita eri viljelijöiden välillä. Ja sitten kansallinen politiikka, jossa on selkeästi EUn suositukset otettu huomioon ja jossa vaihdetaan hyviä käytänteitä. Niiden pitää tietysti olla riittävän kunnianhimoisia. Ja olen samaa mieltä siitä, että kun ajatellaan juuri tätä alaa. Kiitos. Andrew. Oui, merci, monsieur le président. Je voudrais... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää asiantuntijoitamme. Neljä kohtaa nopeasti. Ensinnäkin näiden viljelijöiden järjestäytyminen. Nämähän ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa. Voisiko kertoa tästä hiukan enemmän, kun ajatellaan näitä sukupolven vaihdoksia, niin huomamme, että nyt siellä on uusia vaatimuksia, kun ajatellaan yhteiskunnallisia toimia, työllisyyttä. Eli meidän pitää kannustaa kuitenkin tähän toimintaan. Eli voisiko tästä kertoa hiukan enemmän, koska tämä on kuitenkin asia, joka on aika merkittävä, kun ajatellaan politiikan uudistamista. Ja sitten myöskin koulutus. Sekin on tärkeä kysymys, erityisesti tulevina vuosina. Ja ensinnäkin peruskoulutus, agronomina, niiden koulutus. Tämähän on yhä tärkeämpi kysymys maataloudessa. Ja sitten uusi teknologia ja tieteen hyödyntäminen. Eli tälläkin alalla olisi hyvä vähän syventyä enemmän näihin kysymyksiin, koska tämä liittyy uusiin tai seuraaviin uudistuksiin. Ja sitten puhuttiin myöskin siitä, että oikeus ei ole Euroopan toimivaltuuksissa ja kuulin sen, mitä sanoitte, mutta mielestäni olisi hyvä, että tätäkin käsiteltäisiin vähän syvällisemmin. Ja sitten nämä uudet tulokkaat, eli meillä on siis näitä nuoria viljelijöitä ja uusia tulokkaita, mutta kun ajatellaan näitä kysymyksiä, niin me tarvitsemme yhä enemmän uusia tulokkaita ja nuoria. Ja meidän täytyy suunnata heille erityisiä tukia. Ja meidän täytyy tarkastella nyt enemmän näitä ehdotuksia, joita juuri teitte. Kiitos. Sitten edustaja Flanagan. Paljon kiitoksia. Tämä on kiinnostava kertomus. Tässä on hyviä näkökohtia. Minusta tämä iän korottaminen mahdollisesti 45 on minusta hyvä. Ja se, että tuki voisi kestää pitempään kuin viisi vuotta. Hyviä ideoita. Meillä on tilintarkastustuomioistuimen kertomus käsittelyssä Kokobussa, jonka jäsen olen. Tämä ohjelma maksaa paljon, mutta sukupolven vaihdosta ei tapahdu. Uusia sukupolvia ei tule mukaan. Tämä merkitsee, että meidän täytyy kuunnella ihmisiä yhteiseen maatalouspolitiikkaan Kreikan varat ovat uhassa, ja jos tilintarkastustuomioistuin kiinnittää huomiota, niin silloin muut viljelijät halusivat tätä varaa. E, e, ajatellaan, että nuori ihminen haluaa vaikkapa puusepäksi tai jollekin muulle tällaisella alusta ei saa rahaa, niin miksi, miksi haluaisivat, että se tulee ja tulee? Ja siirtyykö bisnekseen, jos ei saa varoja siihen? tes ja De Castro ovat maininneet omnibuslainsäädännön. Ja, ja tämä idea, että viisi vuotta saataisiin nuorten ohjelmalle, mutta neuvosto muuttaa tämän pitää, on muutettu, on mahdollista. Eli jotkut maat voivat vetäytyä tästä järjestelmästä. On häpeällistä, että se on minun oma maani, joka haluaa mahdollisuuden vetäytyä tästä nuorten viljelijöiden tuesta. Yhä enemmän Irlannin ongelmat alkavat tulla Irlannista eivätkä EUsta. Kiitoksia. Meidän täytyy estää se, että nämä maatilat kasvavat rajattomasti. Ja yleensähän toiminta luovutetaan ehkä naapurille ja se sitten kasvattaa tilojen kokoa omalla alueellani on kymmenessä vuodessa näiden tilojen koko on kaksinkertaistunut. Että maatalous on nyt liikkumassa rahoitusmaailman suuntaan, eli meillä pitää olla säädöksiä, jotka mahdollistavat sen, että nuoret voivat toimia tällä alalla. En nyt tiedä, mikä on paras tapa edetä, mutta Eurooppaan täytyy kiinnittää huomiota näihin kysymyksiin ja meidän täytyy nopeasti tehdä ehdotuksia, jotta meillä on lähiviljelyä, joka on korkeatasoista, koska muuten meillä on jättimäisiä tuloja, äh, tiloja, jotka eivät enää liity maatiloihin mitenkään. Kiitos. Sitten pyydän asiantuntijoita lyhyesti vastaamaan Okay, thank you very much. Um, Kiitos. A list of the key issues which were... Mm, Kiitos. Tässä on, meillä on avainkysymykset luetteloituna. Ensin esitettiin kysymys verotuksesta, joka vaikuttaa sukupolvenvaihtokseen. Meidän raportissa ei ole yksityiskohtia, me puhumme sitä suoraan. Tsekin tapauksessa tiedän ja muusta tutkimuksesta, että verotus on erittäin tärkeä tekijä. Tsekissä oltiin tilanteessa, jossa sukupolvenvaihdosta käsiteltiin myyntinä ja verotettiin. Ja se vaikutti selkeästi siihen vaiheeseen ikään, jossa vaihdos tapahtuu. Skills and learn. Mielelläni kuulin tämän kommentin oppimisesta ja ammattitaidosta. Siihen täytyy investoida ennen kuin välttämättä tiloilla aloitetaan. Ja sitten jos ei välttämättä aloita tilalla ja jos liiketoimintasuunnitelma osoittaa, että ole paras tapa ansaita rahaa, niin ainakin ammattitaito on investointu. Ihmiset saavat sitten, saattavat aloittaa jotain muuta maaseutuliiketoimintaa, eli investoidaan ammattitaitoon eikä pelkästään neuvontapalveluihin vaikka niilläkin on tärkeä rooli, on tärkeää huomata, että paljon neuvontapalveluja onkin, jotka helpottavat näitä maamaisuuden siirtymisen mahdollisuuksia. Esimerkiksi maatalousmaan välittäminen siinä on Irlannissa ja Englannissa on maamaisuuden siirtymiseen liittyviä palveluja, kuten Norjassakin, joten neuvontapalveluiden äh, parantaminen ja investoiminen auttaa, mutta myöskin koulutusmahdollisuudet, joita on käytössä. Liiketoimintakoulutus e- eräänlainen. Um, modifying direct payments. Suorien maksujen muuttaminen on myös avainkysymyslistalla. Meidän tutkimuksesta on käynyt selväksi, että sortuat ovat tärkeä keino tukea nuoria viljelijöitä. Silloin ryhmät pitävät varoja hyvänä asiana, vaikka selvää onkin, että suora tuo muita kielteisiä vaikutuksia se kasvattamaan hintaa ja sillä on myös vaikutus tähän exit-ohjelmaan – Eli ympin suorat tuot vaikuttavat se, että vanhemmat viljelijät eivät luovu tilasta, koska suora tuki on erittäin tärkeä osa tuloa. Suoran tukien muuttaminen niin, että se olisi hyödyllisempää nuorille viljelijöille. Enimmäistaso olisi hyvä koska eh, pidemmän mittakaavan tiloille tulee nuoria viljelijöitä. Ja nyt jos eh, näin tehdään, niin sitten eh, investoijat eivät kasaa suuria määriä maata ja nyt jos tukea suunnataan vaihtoehtoisiin esimerkiksi elintarvikeketjuun. Niin nekin ovat sellaisia toimia, joissa uudet tulijat ja nuoret voivat todennäköisemmin lähteä niihin. Eli jos investoidaan näihin nimenomaisiin maatalouden tyyppeihin tai lähestymistapoihin, niin nuoret ihmiset ja uudet tulijat hyötyvät suhteellisesti. Vielä yksi kommentti tilintarkastustoimijastamme kertomuksesta käy selväksi, että nuorten viljelijöiden tuki, siinä täytyy katsoa tuloksia. Ja tutkimus on asettanut on ainakin neljä yleistä tavoitetta tässä nuorten viljelijöiden mekanismissa. Ja kaikkia näitä neljää tavoitetta ei voi kerralla saavuttaa. Se, mitä tuloksia saadaan, on kiinni siitä, mitä toteuttamistapoja kussakin maassa valita, mutta kielteistä on se, että on epäselvää, mitä nuorten viljelijöiden tuella halutaan saada aikaan lukunottamatta kilpailukyvyn parantamista, eli tämän sukupolvenvaihdoksen suhteen se on epäselvää. Maatalousmaan markkinoille väliintulot se on tietysti kansallisella tasolla tyypillisesti, mutta eurooppalaisia standardeja on, koska lama on hyödyke kuten tahansa ja sen pitäisi, se pääoma pitäisi liikkua vapaasti. Ja jos, uudet, jos mahdollistetaan, että erityisesti jotkut, että tämä tapahtuu uusimmissa jäsenvaltioissa, mutta kaikissakin, että voidaan tehdä välintuloja suoremmin markkinoille, että on esimerkiksi sijoittautumisvaatimus, että miten maata voidaan siirtää, niin tällä tavalla maatalousmaa markkinoille voidaan tehdä välintuloja. Täytyy sitten miettiä, miten kansalliset hallitukset tätä tekevät, mutta joskus on rajoituksia. The final point on our list is related. Viimeinen kohta listaa liittyy sukupolvenvaihdokseen meillä on dataa siitä, minkälaisia eroja tässä on ja mi- miten monimutkaista tämä on ja miten se on kiinni kunkin maan perinteistä. Maataloussektorin taloudellinen tilanne vaikuttaa ja monet muutkin. Raporttimme tekee selväksi, että luultavasti täytyy miettiä ää, tukea varhaiseläkkeelle jäämiseksi. Emme sano mitään kovin täsmällistä. Sanomme kuitenkin, että tätä pitää miettiä, koska nuorten viljelijöiden ongelma ei koske ainoastaan sitä, että saadaan uusia ihmisiä tilalle. Toisessa päässä kysymys on iäkkäämpien viljelijöiden halusta siirtää tila nuoremmalle sukupolvelle. Ottaisin myös esille, että tämä hyvin validi huoli että vaikuttaako raha, joka sijoitetaan uusiin tulijoihin. Nyt kun tarkastellaan nykytilannetta, on tärkeää tunnistaa se tilanne, että ei voida verrata tilanteeseen, jossa raha ei olisi investoitu. Eli yksi johtopäätös, jos on, että rahalla ei olisi vaikutusta, toinen johtopäätös on se, että vaikutus on se, että se pitää valitsevaa tilaa yllä. Ja tilanne olisi huomattavasti huonompi ilman investointia, eli tätä täytyy tarkastella mielestäni yksityiskohtaisemmin. Kiitos kovasti. Todella hienoja esityksiä. No nythän on koko näinen sarja näitä kuulemisia. Kiitos teille. Teidän eh, valmistelemanne aineistot ovat saatavilla ja vastaukset tulivat kaikkiin kysymyksiin nyt ja sitten siirrytään kuulemiseen aiheesta nuori viljelijöihin liittyvien poliitikkojen täytäntöönpano uudistuksen jälkeen. Tässä osuudessa tässä osuudessa esiintyy herra Wojciechowski tilintarkastustuomioistuimesta, joka on äh, tehnyt tarkastuksen ja raportin asiasta. Ja sitten toinen puhuja on herra Roblek, joka vastaa maaseudun kehittämisohjelmista Slovenian maatalousministeriössä. Pyydämme teidät tänne puhujakorokkeille. 8-10 minuuttia kullekin ja sen jälkeen sitten tulee kysymyksiä. 10 minuuttia ensimmäisenä edustaja Wojciechowski ja sitten herra Roblek. Sloveniasta. Teillä on puheenvuoro ensin herra Wojciechowski. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. vuosi 2013 vuosina, ihan kymmentä vuotta, niin eurooppalaisten viljelijöiden määrä väheni 40,5 miljoonasta 10,7 miljoonaa. Melkein 4 miljoonaa väheni vuosikymmenessä, mikä tarkoittaa, että 400 000 häviää vuodessa, 30 000 kuukaudessa ja tuhat päivässä kolmen tunnin keskustelun aikana 60 eurooppalaista viljelijää lopettaa viljelyn. Hyvin vakava ongelma. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa ongelma tulee esille. Se julkaistiin kesäkuussa tänä vuonna. Herra Flanagan sitä muistutti viime kerran. Se tai edellisen kerran se esiteltiin talousarvion tarkastusvaliokunnassa, mutta se on myös aina esitelty heinäkuussa melkein maatalousvaliokunnassa myös. Näytän vain muutaman kuvan, jossa esitellään tärkeimmät tiedot kertomuksesta. Tässä näkee ongelman viljelijäväestön väheneminen kussakin ikäryhmässä. ei, ei sininen tässä kuvassa, mutta siellä alhaalla näkyy, että nuorten viljelijöiden väestö, joka on siis tilastoluokka, nuoremmat kuin 45-vuotiaat. Ja niitä on vain 21 prosenttia tämän ikäisiä. Lähes 80 prosenttia eurooppalaisista viljelijöistä ovat yli 44-vuotiaita hyvin vakava ongelma, maatalouden ikääntyminen. Tästä kaivakuvasta näkee rahoituskauden aikana 2007-2013, niin nuorien viljelijöiden, siis alle 45 vuotta, niin niiden osuus väheni yleisenä lukuna 3,3 miljoonasta 2,3 miljoonaan. Se on se sininen käyrä. Punainen käyrä osoittaa sen, miten keskimääräinen tilakoko on kasvanut, jota nuorilla viljelijöillä on 19 hehtaarista noin 44. Mutta sitten osan taulukosta näkee, että nuorten viljelyiden viljelyala pieneni 57 miljoonasta hehtaarista 51 miljoonaa hehtaariin yhden rahoituskauden aikana, seitsemän vuoden aikana. Tästä kuviosta näkee, että minkälainen tämä ikääntymisen ongelma on keskellä, punainen käyrä. näyttää ikärakenteen yhteiskunnassa, väestössä. Vähemmän kuin 40 prosenttia on niiden osuus, jotka ovat alle 45-vuotiaita. Sininen käyrä ylhäällä näyttää sitten yleisesti työntekijöiden osuuden. Melkein 50 prosenttia niiden osuus, jotka ovat tässä ikäluokassa nuorempia kuin 45. Mutta maataloudessa vihreä käyrä alhaalla vain 21 prosenttia. Hyvin vakava ongelma. Eurooppalaisen maatalouden ikääntyminen kertomuksestamme löytää hyvin mielenkiintoisia tietoja. Se ei ehkä näy, mutta voitte löytää sen kertomuksestamme tietoja tilanteesta kaikissa jäsenvaltioissa. Tilanne on erilainen eri maissa. Vain kaksi jäsenvaltiota on. Jos se nuorempien viljelijöiden osuus, siis alle 35-vuotiaat, on yli 10 prosenttia, Itävalta ja Puola, vain kaksi jäsenvaltiota. joissa on yli 10 prosenttia alle 35-vuotiaita viljelijöitä. Sitten oikealta puolelta taulukkoa näkee ne viljelijät, jotka ovat yli 65-vuotiaita vanhemmat. Ja vain kolmessa jäsenvaltiossa heidän osuutensa, yli 65-vuotiaat, on vähemmän kuin 10 senttiä Saksa, Itävalta ja Puola. On joitakin jäsenvaltioita, joissa vanhimpien osuus yli 65 vuotta on noin 40 prosenttia ja yksi sitten on Portugali, jossa on yli 50 prosenttia heidän osuutensa. Punaisilla näkyvät ne jäsenvaltiot, joissa ikärakenteessa näkyy vähän edistystä viime kaudella. 2007-2013. Mutta se on jäsenvaltioiden vähemmistö. Useimmissa tilanne vuonna 2013 oli huonompi kuin 2007. Esimerkiksi Saksassa alle 45-vuotiaiden osuus väheni 36-26 prosenttiin. Ranskassa 32-28. Vähän edistystä nähdään Bulgariassa, Puolassa, Slovakiassa, Sloveniassa, Italiassa vähän, mutta yleisesti ottaen emme voi havauta YMPn positiivista vaikutusta ikärakenteeseen viljelijöiden keskuudessa. Hyvin tärkeä tieto. Auditointikertomuksessamme emme löytäneet sääntöjen vastaisuuksia tai väärinkäytöksiä viljelijöiden keskuudessa. Viljelyssä että ongelma on interventiologiikassa. Kertomuksessa me otamme esille esimerkkejä, tämänkaltaisia esimerkkejä. Nuori viljelijä, jolla on yli 500 hehtaaria, saa 100 000 euroa suoria maksuja, saa 3000 enemmän kuin nuori viljelijä. Ok, ehkä tukea hänelle, mutta sitten on suku, sukupolvenvaihdokseen ei ole vaikutusta. Niin, lopetankin kohta. me löytyy lisää esimerkkejä. Hyvät naiset ja herrat, mielestäni loppujohtopäätös, poliittinen johtopäätös, en vielä maininnut erikseen meidän suosituksiamme, mutta yleinen suositus olisi, että tulevasta YMPstä ei pitäisi puhua, että visiona olisi seuraavat seitsemän vuotta, vaan seuraavat 27 vuotta. Minkälaista maataloutta, minkälaista politiikkaa mm, haluamme pitkällä aikavälillä, ei vain seitsemän vuoden aikavälillä. Kiitos puheenjohtaja. Kovasti kiitämme. Loput tutkimme sitten kertomuksesta ja aineistosta. Sitten herra Roblek maata- Slovenian maatalousministeriöstä. Kahdeksan minuuttia. Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Hvala lepa za povabilo. Eh, Kiitoksia tästä kutsusta. Itse tulen Sloveniasta. Aikaisemmin olin kansalaisjärjestössä, jossa on nuoria viljelijöitä, ja nyt vastaan sitten Slovenian maaseutuohjelmista. Eli olen seurannut tätä tilannetta, mitä tulee yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Ja haluaisin nyt hiukan jakaa näitä ajatuksia, joka liittyy nuorten viljelyjen politiikan täytäntöönpanoon Sloveniassa. Tärkein asia, johon nyt yritämme vastata, on se, päästäänkö näihin tavoitteisiin, jotka liittyvät sukupolven vaihdokseen, vai vastaako tämä nyt sitten väestön ikääntymishaasteisiin. Eli katsotaan nyt, mitä Sloveniassa tapahtuu. Edunsaajat ovat nuoria 18-40-vuotiaita viljelijöitä. Heillä on alan kuuluva koulutus ja kokemusta – Ja kun katsotaan näiden toimien täytäntöönpanoa, meillä oli kolme kysymystä. Eli mitä on tilan perustaminen, kuka on aktiivinen viljelijä ja millä tavalla nuoria voidaan saada tälle alalle ja pysymään alalla. Eli kuinka nämä nuoret saadaan toimimaan näissä tehtävissä. Tässä on tiettyjä kynnysarvoja, Ensinnäkin, kuinka paljon on käytetty viljelyalaa tai kuinka paljon on ollut karjaa. Tukia on myönnetty kolmeksi vuodeksi ja ne pohjaantuvat bisnesohjelmaan. Ja tietysti viljelyllä pitää olla kunnon koulutus ja muita taitoja. Taloudellista tukea saa kahdessa vaiheessa 45 000 euroa, jos tämä nuori työskentelee tilalla, ja 18 600 euroa, mikäli hän ei ole töissä maatilalla. Rahoituskausi on kolme vuotta ja 70 prosenttia maksetaan alkuvaiheessa ja 30 prosenttia loppuvaiheessa. Meillä on sitten pakollisia lisäjärjestelmiä uusille tulokkaille. Meillä on noin 7000 nuorta viljelijää, joka on noin 7 prosenttia kaikista suorien maksujen edunsaajista – ja me käytämme tätä kattomaksua 25 prosenttia Sloveniassa, ja sitä on pitänyt vielä laskea, jotta päästäisiin tähän keskiarvoon, joka ei saa olla yli 2 prosentin. Kun suunnitellaan näitä toimia, niin me huomasimme sitten vuonna 2013, että nämä toimet eivät ole riittäviä, vaan tarvittiin kattavampi lähestymistapa – Eli nuoret viljelijät esimerkiksi saivat lisäpisteitä, jos he olivat mukana ympäristötoimissa, ja he saivat lisätukea, jos he olivat mukana investointitoimissa. Ja sitten lopuksi vielä haluaisin sanoa, että vuonna 2014 luottiin suunnitelma nuorille viljelijöille. Siihen liittyy verolainsäädäntöä ja muita toimia, ja tällä tavalla pyritään saamaan nuoret sitten mukaan tähän kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan. No sitten, mitä hyötyä näistä toimista on? Ja sitten kun puhutaan näistä heikkouksista ja vahvuuksista, niin meidän vahvuutemme näkyy tässä tuessa. Eli näitä varoja on aika paljon myönnetty. Toimia on helppo suunnitella Niitä on helppo hallinnoida valtioissa eli ministeriössä ja edunsaajan puolella. Sitten meillä on ylä- ja alarajat, joiden avulla voimme keskittyä viljelijöihin, jotka ovat aktiivisia ja jotka tuottavat elintarvikkeita markkinoita varten. Tämä on ainoa toimi, jolla e- edistetään tämän liiketoimintamallin toimintaa. Eli kyse ei ole investoinnista, joka pohjautuu liiketoimintamalliin, vaan kyse on juuri tämän suunnitelman täytäntöönpanosta, johon keskitytään. Sitten heikkouksista. Olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa, joka totesi, että suunnitelmaan ei pidä, suunnitelmassa ei pidä katsoa ainoastaan vuosia, koska seitsemän vuoden aikana politiikka saattaa muuttua – ja se on hankalaa sitten nuorille viljelijöille ja kaikille muille, koska he eivät sitten tarkkaile politiikan muutoksia päivittäin. Eli nämä toimet ovat alkutukea, mutta huomaamme, että on hyvin vähän nuoria, jotka eivät ole olleet mukana maatalousalalla. Joku sitten perii ehkä tämän tilan ja jatkaa toimijoita, eli uusia tulkkaita on suhteellisen vähän. No miten varmistetaan, että nuoret viljelijät pystyvät toimimaan tällä alalla vielä kolmen vuoden jälkeen? Ja miten nuorille pystytään antamaan riittävästi varoja investointiin, jotta hän pystyy olemaan kilpailukykyinen ja menestyksekäs? Nämä asiat liittyvät kansalliseen lainsäädäntöön – eli verotukseen Sloveniassa ja sitten erot pilarien 1 ja 2 välillä. Siellähän nuoret viljelijät on määritelty eri tavalla. No sitten haasteet sisäisesti. Tämä liittyy todellisiin tehtäviin, joita meillä on, eli miten voidaan parantaa tätä toimintaa ja miten saadaan lisää nuoria ja miten voidaan sitten valvoa näiden suunnitelmien täytäntöönpanoa pitkällä aikavälillä. Eli toimitusuunnitelman pitää olla vankka, suunnitelman pitää olla hyvä, mutta jotain joustavuutta pitää myöskin olla. Eli suunnittelussa täytyy keskittyä näihin asioihin, koska bisnessuunnitelma on elävä, markkinahinnat muuttuvat kuukaudesta kuukauteen. Ja miten sitten voidaan yhdistää kehitys ja rakenneuudistukset. Tietyillä alueilla maatalous on hyvin ammattimaista ja myöskin Sloveniassa tilojen koon lisääminen tekee tiloista kannattavampia ja tehokkaampia, mutta miten nuoret saataisiin mukaan näihin investointeihin ja saamaan heitä kasvattamaan tilojaan? No sitten, miten voidaan yksinkertaistaa uusien tulokkaiden saapumista alalle ja miten voidaan valvoa näitä nuoria viljelijöitä? Tässä nyt on pohdittu sitä, tarvittaisinko varhaiseläkejärjestelmä, miten voidaan keventää hallinnollista taakkaa, kuinka voidaan hallinnoida markkinoita, pitäisikö olla uusia toimia riskinhallinnassa. Kuinka sitten voidaan edistää nuorten viljelijöiden järjestöjä, miten voidaan helpottaa maan ja luotonsaantia ja miten määritellään aktiivinen viljelijä. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä viljelijöiden kanssa ja lopuksi vielä kaksi kaaviota. Ensimmäisestä näkyy maatilojen määrä koon puolesta. Eli nämä ovat tiloja, joiden, jotka ovat yli neljän hehtaarin rajan yläpuolella. Ja jos katsotaan nuorten viljelijöiden indeksiä, vasemmalla tämä lukema 80 prosenttia ja se on nyt 100 prosenttia tänä vuonna. Eli tämä indeksi osoittaa, kuinka paljon nuoria viljelijöitä on. Tilojen määrä on aika vakaa, mutta jos katsotaan näitä muutoksia, me voimme nähdä, että nuorten viljelijöiden määrä itse asiassa kasvaa. Maaseudun kehittämispolitiikka parantaa sukupolvenvaihdosta ja tällä tavalla voidaan torjua myöskin väestön ikääntymistä. Kiitos. Bardzo dziękujemy za Kiitämme alustuksista. Ne osoittavat, mitkä ovat tosiasialliset ongelmat. Sitten ensimmäisenä herra Flanagan. Very much, uh... Paljon kiitoksia. Nämä ovat kiinnostavia esityksiä. Mutta tuossa viimeisessä diassa on selkeä ristiriita sen kanssa, mitä tilintarkastustuomioistuin on sanonut sen mukaan me olemme käyttäneet paljon rahaa, emmekä näe sukupolvien vaihtumista. Voisitko kertoa, miten päädyt erilaiseen tulokseen? Minä olen ällistynyt siitä, mitä oma hallitukseni teki suhteessa nuoriin viljelijöihin osana omnibusneuvotteluita. Ehkäpä joku teistä, jotka työs, olette tekemisissä neuvoston kanssa tai jos olette Irlannista, Voitko kertoo, miksi me haluamme muuttaa tekstiä siitä, että nuorille viljelijöille pitää antaa rahaa, ja miten se muutettu, että nuorille viljelijöille voi antaa rahaa. Jotkut monot ovat sanoneet, että me, me ei voidaan merkitse, ei voida koskaan. Presidente, eh, grazie. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä esityksestä. Ja Tervehdys entiselle kollegamme Vatsjekovskille. No yksi täsmennys. Ehkä olen joka nyt enemmän taloustieteilijä nyt kuin meppi, mutta parikymmentä vuotta sitten taloudessa todettiin, että se, että maanviljelijöiden määrä vähenee, niin se on fysiologinen ilmiö kehitystaloudessa eikä mikään patologinen ilmiö. Eli kun katsotaan talouskehitystä, mekanisaatio, innovointi johtavat siihen, että tarvitaan vähemmän ihmistyötunteja tässä tuotannossa. Esimerkiksi viljasta puhutaan usein, niin jos ajatellaan 70 tilannet, vuoden tilannetta, niin se mihin enemmän, niin meni 35 tuntia, nyt se hoidetaan alle puolessa minuutissa. Eli teknologia on kehittynyt ja tähän liittyy sitten tämä ilmiö, josta puhuitte, eli ikääntyminen, koska ensimmäisenä pois, lähtevät pois ne, jotka ovat nuoria, koska heillä on muita työmahdollisuuksia. Eli nuorisopolitiikassa täytyy ottaa huomioon taloudelliset tekijät, ja sitten meidän täytyy varmistaa, että kaikilla on yhteiset toimintamahdollisuudet. Eli nyt kun meillä on talouskehitystä, niin silloin on näitä siirtymisiä muille aloille. Mutta jos talouskehitystä ei ole, jos talous ei kasva, jos tulot pienenevät, niin sitten ilmiö on päinvastainen, eli silloin viljelijöiden määrä kasvaa. Eli tämä liittyy nyt taloudelliseen dynamiikkaan, joka on tyypillistä kehittyvälle taloudelle. Kiitos. Kiitos, olette oikeassa, että aina vaikeina aikoina tiloilla maanviljelyksi kasvaa ihmisten määrä. No sitten rouva puheenjohtaja McGuinness. Kiitos puheenjohtaja. En näe tässä ristiriitaa. Yhtäältä puhutaan käytännön todellisuudesta ministeriössä, jossa on käytännön esimerkkejä. Toisella puolella meillä on tilintarkastustuomioistuin ja tässä vailla ristiriita herra Voiskoski viittaa vaikuttaisi tilanteeseen. Ja tämä me kokeneet. Me, me emme nyt lopettaa sitä, että nuoret viljelijät saisivat lisämaksua, mutta toivon, että tuomioistuimen valittaisi yksi tapaus, joka yrittää sieltä ajatelemaan, että tuki ei toimi. Kuten edellinen panelisti totesi, emme voi tehdä tuota johtopäätöstä. Emme voisi vertailla siihen, mitä olisi tapahtunut, jos emme olisi antaneet kannustamia nuorille viljelijöille. Irlannin kokemuksen voin vain sanoa, että että meillä on paljon enemmän nuoria, jotka opiskelevat maatalousoppilaitoksissa. Heitä on enemmän hakemassa kuin mitään paikkoja. Se lisäsi nuorten kiinnostusta viljelyyn ja se on myönteistä. Olisin kiinnostunut tietämään, jos jommalla kummalla puhujalla olisi ehdotuksia tilanteen parantamiseksi. Bogovic. Edustaja Bogovic. Kiitos molemmille alustajille. Erityiskiitos Sloveniasta kollegalle, kiitos koordinaattoreille, että hyväksyitte ehdotukseni esitellä Slovenian kokemuksia nuorista viljelijöistä. Minäkin olen ollut maatalousministerinä, joten tunnen tilannetta siellä – Ja voin sanoa, että nuorten viljelijöiden toimet oikein hyvin toimivat siellä. Ja että ilman toimia ei olisi pystytty houkuttelemaan 4 000 nuorta ottamaan tilan, mutta lisäraha, jonka he saavat, on kannuste tehdä tällaisia päätöksiä ja sillä pidetään tilat elossa. Neuvottelujen määrässä voin olla samaa mieltä De Castron kanssa. Täytyy vain päättää, että miten paljon siitä on luonnollista kehitystä ja miten paljon siihen vaikuttaa maatalousmaan saatavuus. Jos siinä on vaihtelua, niin se vaikuttaa tilojen määrään. Jos ajatellaan maatalouspolitiikan tehokkuutta tilojen ja sitä mitataan tilojen määrän vaihtelulla, niin se voi johtaa harhaan. Voidaan nähdä, että maatalousmaa on suunnilleen sama. Jos tiloja on vähemmän, niin sen vuoksi ei ole vähemmän maatalousviljelymaata. Tässä on nuorilla mahdollisuuksia, kun jotkut ovat tehottomia, niiden määrä vähenee, niin täytyy auttaa heitä, täytyy auttaa heitä saamaan maatalousmaata ja saamaan toiminnasta kannattavaa. Kokemukseni perusteella, jos ei ole tarpeeksi voittoa selviytymiseen, niin eivät he jää tiloille. Täytyy varmistaa, että perheviljelmät selviävät. Ei ole samaa, onko 30 vai 3000 hehtaaria. Täytyy varmistaa, että perhetilat säilyvät. Ja toiseksi täytyy varmistaa, että tilat siirtyvät nuorien käsiin. Avainasemassa nykyään on myös se, että nuoret eivät ole mukana pelkästään maataloustuotannossa, ne monimuotoistavat, ottavat mukaan IT-tekniikkaa viljelyyn. Sen vuoksi olen myös mukana valmistelutoimessa älykylissä, jossa yritetään saada läpimuurot, ottaa mukaan muita aloja, sosiaalipalvelut, koulutus, ammattikoulutus, terveyspalvelut. Houkutellaan äh, kaikkia parantamaan palveluja maaseutualueille, jotta siellä voi kunnolla elää. Muuten ei ole järkiä toimia toteuttaa, jos ei ole kattava lähestymistapa. Seuraavaksi edustaja Buda. Kiitoksia, Täytyy sanoa, että herra Bogovic sanoi sen sitä, mitä halusin sanoa. Minulle on tärkeää pitää huolta maatalousinvestointien kestävyys. Ei riitä, että saamme nuoria ihmisiä maatalouteen ikääntymisen vastustamiseksi. Tärkeää on, että tilat pysyvät pystyssä vuosia. Eli ikääntymistä vastaan pitää taistella. Täytyy kuitenkin myös mahdollistaa se, että nuoret viljelijät pysyvät maaseudulla. Ja tämä on suuri haaste valiokunnallemme. Varojen kesken on synergia, me voimme luoda tilaa nuorille ihmisille. Olemme puhuneet internetistä ja muusta. Oletteko te miettineet tätä investointien kestävyyttä? pakko myöntää, että olen erityisen huolestunut tästä, erityisesti koska tällä hetkellä puhutaan kauppasopimuksista Mercosurin, uuden seelannin ja muiden kanssa. Ja tämä saattaisi aikaan saada enemmän ongelmia, koska näiltä alueilta tulee tuotteita epäreilun kilpailun pohjalta. Jos me haluamme nuoria ihmisiä yhtäältä viljelijöiksi, he ottavat lainaa pärjätäkseen ja toisaalta komissio allekirjoittaa näitä kauppasopimuksia. Me tuomme tuotteita markkinoille, jotka luovat epäreilua kilpailua ja tasapaino täytyy säilyttää. Kun 2013 uudistus tuli voimaan, niin sitä on kolme vuotta kulunut. 2015, 16, kolmas vuosi. Eli siinä mielessä, onko vielä ollut vaikutuksia? No sitten toiseksi, jos rahat on käytetty hyvin ja viljelijät ovat ottaneet rahat hyvin vastaan, niin miss, ja jos ei näin ole, niin missä syyt ovat? Ja kysymys oikeastaan, jos tukea ei olisi ollut, niin mitä sitten? Mikä olisi tilanne sitten? Edustaja Agny viimeisen. Pyytäisin lyhyesti. Niin, kysymys auditoijalle. Koska hämmästyttää, että on mahdollista huijata. Tämä on esimerkiksi perhe, tietävät, että lisärahaa on nuorille käytössä, joten yksi nuoremmista perheistä, niin hänelle sanotaan, että sinä olet nyt viljelijä. Täytetään lomake sinun puolestasi, saadaan lisärahat, mutta mitään ei oikeasti muutu perheen tilalla. Voitteko sanoa, että onko näin todella tapahtunut? Kiitos Kolme minuuttia kullekin vastauksiin. Kolme minuuttia. Vastaan puolaksi. Kiitos paljon kaikista puheenvuorosta. Ihan lyhyesti, ei ole tilintarkastustuomioistuimen ja Slovenian lukujen välillä herra Flanagan, koska kuten kertomuksemme osoittaa, on edistystä ikärakenteessa edistystä. Onnittelut Slovenialle, että niin on onnistunut, mutta Kalinovski on täällä aiempi maatalousministeri puolesta, niin puolessakin edistystä on ikärakenteessa. Joissakin maissa on positiivisia vaikutuksia. Entäs Italiassa, De Castro, sielläkin on edistystä, mutta suurimmassa osassa maista niin on tilanne huonompi. Sitten sitten eh, De Castron sanoma, että se on luonnollinen prosessi, kyllä tietysti. Mutta me a, tilintarkastajana puhun, jolla ei voi olla poliittisia näkökulmia tai visiota, vaan odotan selkeää visiota poliittiselta puolelta juuri, että minkälaista maatalouden pitäisi olla tulevaisuudessa? Jos näitä tiloja menetetään, niin minkälainen, montako niitä on 30 vuoden päästä? Onko puoli miljoonaa tilaa tuhat hehtaarista vai haluammeko säilyttää perhetilat? Herra Bogovic puhui siitä. Siihen täytyy saada selkeä poliittinen vastaus. Jos tilat ovat yhä suuremmat, niin on kovin vaikea sovittaa maatalouden tavoitteet ympäristösuojelutavoitteisiin. Täytyy muistaa sekin, kun puhutaan perhetiloista ja pienemmistä tiloista. Selkeä poliittinen valinta siinä täytyy tehdä. Sitten Rovamba Guinness puhui siitä, että mitä sitten, jos tukea ei olisi ollut. Tietysti olisi huonompi tilanne. Täytyy olla selkeästi tietoinen siitä, että viljelijät ovat rahat käyttäneet tukirahat hyvin ja ilman tukea olisi huonompi tilanne. Mutta tuki ei ole osoittautunut riittäväksi, koska oletus oli, että sukupolvenvaihdos sen osalta tilanne olisi parantunut ja tilanne ei ole parantunut. Sen vuoksi tästä puhumme tilintarkastustuomioistuimessa. Sitten eh, edustajat Bukovic ja Buda, olette oikeassa. Tarvitaan sitä, että koordinointi on parempaa. Myöskin tilintarkastustuomioistuimen johtopäätökset ovat sellaisia. YMPn koordinointi paremmin muiden politiikan alojen kanssa. Koska eh, infrastruktuuria täytyy parantaa, täytyy olla paremmat elinolot maaseudulla, sitten nuoret äh, saavat kannustaa jäädä sinne. Kiitos tästä kovasti, koska se on samansuuntaista meidän johtopäätöstemme kanssa. Herra Agni, vielä, kyllä, tällaisia juuri esimerkkejä on kertomuksessa. Esitetään esimerkki yhtiöstä, jolla on osakkaat, ja vain Yhdellä heistä on 16 prosenttia osuuksia ja sitten vaikka hän ei ole ollenkaan aktiivinen viljelijä, niin hän saa sitten tukirahat nuorelle viljelijälle kuuluvat. Ja sitten on huono että asia tämä, että parempi, että tuki menisi sellaiselle, joka oikeasti haluaa jäädä, jäädä maaseudulle. Kiitos. Rublek. Herra Roblek sitten. Ehm, Kiitoksia. Minäkin olen samaa mieltä siitä, että tilastoissa ei ole mitään eroa. Slovenian tilaisuus osoittaa, että pientä parannusta on tapahtunut. Jos ajatellaan vaikka alle 35-vuotiaita, 4,4 on nyt siirtynyt 4,6 prosenttiin viimeisten lukujen nojalla, mutta jos katsotaan tätä indeksiä, jossa otetaan huomioon maatilojen lukumäärän lasku, noin 40 prosenttia vuodessa, ja sitten sit kuinka paljon nuoria viljelijöitä on, on lisää, niin voimme osoittaa, että kasvu on tapahtunut. Eli tässä on tämä ero, kun ajatellaan, miten asia tulkitaan. Ja myöskin olen samaa mieltä siitä, että Sloveniassa katsotaan, että nämä nuor- nuoriin viljelijöihin liittyvät toimet ovat hyviä. Tästä ovat sekä nuoret että vanhat viljelijät samaa mieltä. Ja vanhat katsovat, että tilat täytyy siirtää nuorelle sukupolvelle ja nuorten pitäisi sitten tehdä rakenneuudistuksia ja palkata väkeä ja uudistaa tiloja. No nämä tuet eivät tietenkään muuta maatilan elämää, mutta muilla toimilla – voimme keskittyä siihen, että luodaan työpaikkoja. Nuorille täytyy antaa mahdollisuus toimia maataloudessa ja heille pitää mahdollistaa myöskin rakenneuudistukset tiloilla. He voivat esimerkiksi ostaa uutta maata tai monipuolistaa tuotantoa. Ja jos katsotaan nyt Slovenian maaseutualueita, niin meillä on näitä ongelmia, kuten varmaan muissakin maissa – 80 prosenttia maasta on alueella, joka ei oikein sovellu maatalouteen. Ja jos nuoria ei saada motivoiduksi jäämään alueelle ja lähtemään mukaan muihinkin toimiin, toimimaan yhteistyössä, niin silloin kukaan ei viljele näitä maita. Eli jos nuoria ei saada houkutelluksi, silloin tapahtuisi huomattava muutos maisemassa ja se vaikuttaisi sitten matkailuun ja muihin asioihin. Ja lopuksi sanoisin, että olemme tehneet sellaisen päätelmän, että maatalouspolitiikan toimet eivät ole kaikki mitä on, mutta ne ovat kuitenkin kohdennettu täydentävä toimi. Kansallisella tasolla täytyy toteuttaa muita asioita, koulutukseen, terveydenhuoltoon ja muihin liittyviä asioita. Kiitos. Kiitos. Erittäin mielenkiintoisia tietoja mielestäni saatiin tilintarkastus tuomioistuimesta herra Wojciechowskilta ja sitten Slovenian maatalousministeriöstä. Kiitos teille. Kiitos herra Bogovicille tehokkuudesta. Sitten seuraavat esitykset. Meillä vieraat ovat jo täällä. Ensimmäisenä Rova Buver, joka on eurooppalaisten nuorten viljelijöiden neuvoston varapuheenjohtaja, joka on myös Alankomaiden nuorten viljelijöiden äh, järjestön vara, äh, johtokunnan jäsen. Sitten Rova Tarangioli, joka on maatalouden tutkimusneuvoston äh, edustaja Italiasta. Sitten sitten alueiden komitean jäsen herra Cross NAT-valiokunnasta sieltä. Ensimmäisenä Rava Buvers, kahdeksan minuuttia. Thank you, Chair, members of... Kiitos puheenjohtaja, parlamentin jäsenet, viljelijäkumppanit, hyvät naiset ja herrat. Iris Bowers. Olen nuori hollantilainen viljelijä. Työskentelen ää, vanhempien tilalla, jossa viljelymaata ja myös kasvatamme sikoja. Olemme myös Euroopan nuorten viljelijöiden järjestön neuvostossa. Olemme myös Hollannin nuorten viljelijöiden järjestön neuvostossa. Tulevan ympin muutokset ovat tärkeitä nuorille viljelijöille kautta Euroopan, mutta viljelysektorille ylipäätänsä. Ilman nuoria viljelijöitä emme voi tuottaa ruokaa, pitää maaseutua elossa ja edistää kestävyyttä ja maaseutu olisi huonossa tilassa. Alle 6 prosenttia EU ovat alle 35-vuotiaita. Äskeisen surveen tutkimuksen mukaan, joka Sinjarin lavalla ovat toteuttaneet, jonka nuoret viljelijät ovat, johon nuoret viljelijät ovat vastanneet, vain yksi viidestä vastaista piti todennäköisenä, että he jatkavat nuorena viljelijänä. Luvut osoittavat, että maanviljelyssä on kriisi. He täytyy kysyä, miksi tämä on sääntö maaseudulla. On poliitikkojen sidosryhmien maataloudessa eurooppalaisten kansalaisten velvollisuus löytää ratkaisuja, jolla ottaa, nuoria palaamaan pelolle. Tässä YMP tulevaisuus tulee peli. Me haluamme, että ympissä on erilaisia keinoja saada nuoria mukaan viljelyyn. 20 prosenttia ympin budjetista pitäisi kohdistaa nuorten viljelijöiden mukaan saamiseksi ja toimintaiselle paremmin kohdennettua. Järjestelmän pitää aktiivisena viljelijöinä niitä, jotka ottavat taloudelliseen vastuun viljelystä ja jotka tuottavat tuotteita yksilönä tai osuustaminen kautta. Julkinen hallinto tunnustaa heidät sellaiseksi. He tuottavat julkisia hyödykkeitä maanviljelyn kautta mitä maksuihin ja sukupolvenvaihdoksiin tulee ympin pitää suoria maksuja äh, perhetiloille ja tukea sukupolvenvaihdosta sekä toimintaa että hehtaaripohjaisten maksujen mukaan. Täytyy myös tukea äh, vaikeassa olevassa olevia sektoreita ja pitää olla lisätukia noille viljelijöille. Suorien maksun ne pitäisi olla ainoastaan maa liittyneitä ja tulevassa YMPssä pitää olla lainsäädäntöä, joka luo kansallista toimintaa, joka mahdollistaa sukupuolen vaihtoa, palveluita ja maan liikkuvuutta. Muita palveluita tarvitaan, jotta nuoret pysyisivät tai siirtyisivät viljelyyn. Täytyy olla parempaa yhteistyötä sukupolvien kesken, yhteisen viljelyn tai pitkäaikavälin liisauksen tai maan liikkuvuuspalveluiden kautta. Itse olen hyötynyt tiedonsiirrosta sukupolvien kesken perheessäni. Vuonna 1961 isoisäni otti tilaa vastaan omalta isältään. Hänellä oli viisi lehmää, kaksi sikaa, seitsemän hehtaaria maata. Hän pystyi kasvamaan ja pankin ansiosta, yönpäin ansiosta ja oman yrittelijäisyyden avulla. Vuonna 1997 isäni astui ruoriin 25 360 äh, sikaa ja 60 hehtaaria maata. Hän pystyi kasvamaan pankin ansiosta, hyvin ansiosta ja oman yrittäjyyden ansiosta 2017 viidelle vanhempien kanssa. Meillä on 2500 sikaa kasvatuksessa ja 1200 hehtaaria maata ja toivon, että voin tulevaisuudessa ottaa tilan haltuun, mutta tarvitsen sitä varten pank- tukea, yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka tukee sitä ja omaa yrittäjyyttä. On selvää, että nyt viljelisi tällä tavalla ilman perhetilaa. Maan saatavuus on yksi este sille, että nuoret haluavat, tulevat viljelijöiksi. Järjestössä me pidämme tärkeänä, että tulevassa YMPssä on toimenpiteitä, jotka mahdollistavat maan saatavuuden. Esimerkiksi kytkemällä maan saatavuuden ja, ja aktiivisen maanviljelijän statuksen välillä – täytyy olla keinoja, jotka mahdollistaa johtajuuden vaihtuvuuden, että nuoret voivat tehdä äh, yrittäjähenkisiä johtamispäätöksiä. Ja pitää kiinnittää huomiota nuoriin, jotka eivät tule maaseudusta. On se pakollinen ohjelma, joka helpottaa nuorten pääsyalalle. alalle. Olemme sitä mieltä, e- että poikkeus äh, nuorten maan hankinnalle on tärkeää, jotta he jatkavat toimintaa EU-ssa. Heidän täytyy saada myös rahoitustukea luoton luotteen saamiseksi. Heidän täytyy saada investointitukea kautta budjettikauden. maaseutun kehittämisrahaston ei pitäisi olla ainoa rahasto, joka tukee maaseutua. Kansallisia varoja täytyy olla. Vielä yksi odotus YMP tiedonannolta. On vielä monta, jota en ole maininnut, mutta yhden mainitsisin. Maaseudun nuorilla ihmisillä täytyy olla sama pääsy palveluihin kuin muilla kollegoilla. Maanviljely ei ole ainoastaan taloudellista toimintaa, vaan sellainen sosiaalinen ulottuvuus. Meidän pitää huolta maaseudusta, jossa ihmiset voivat ylläpitää maatiloja, pitää perheet leivässä. Meillä täytyy olla tehokasta, tehokkaita kuljetusyhteyksiä, laajakaista, internet on myöskin tärkeää, yhtä tärkeää kuin muut tekijät. Nykyään on vaikeaa olla nuori ja viljelijä yhtä aikaa. Joskus ainoastaan niin intohimo pitää meitä käynnissä. Siksi sukupolven uudistumisen täytyy olla tulevan yhteisen maatalouspolitiikan kulmakivi. Ja meillä on korkeita odotuksia tiedonannan suhteen. Maatalous on elintärkeää EUn ja kansalaisten hyvinvoinnille jos nuoret viljelijät eivät pysy leivän syrjässä kiinni, he jättävät sektorian. Tämä synergia, jonka mainitsin puheen alussa, on ilmeistä. Nyt on olennaista tehdä sukupolvenvaihdoksesta todellisuutta EU-maatalouspolitiikassa. Kiitos. Me nie wykorzystamy czasu Pani do końca, za co bardzo dziękujemy. Kiitoksia. Ette käyttäneet edes kaikkea puheaikaan, eli kiitoksia siitä. Ehdottaisin, teillähän on näitä kokemuksia ja tarinoita kotitilaltanne ja sitä pitäisi jotenkin hyödyntää tulevaisuudessa. Se olisi hyvä esimerkki myös siitä, miten yhteinen maatalouspolitiikka toimii käytännössä. Eli kannustaisin teitä tekemään näin. Kiitoksia. Ja sitten sitten toivottaisin tervetulleeksi nuorten viljelijöiden edustajat, jotka ovat olleet täällä paikalla alusta pitäen, eli tervetuloa ja kiitoksia, että teette työtä kanssamme päivittäin. Sitten siellä on hallinnon puolelta myöskin kollegoita. Sitten Serena Teranjoli Italiasta. Olkaa hyvä. Grazie mille, grazie per l'invito. Kiitoksia tästä kutsusta. Koitan puhua lyhyesti ja keskityn politiikkaan, jota tällä hetkellä sovelletaan Euroopassa nuoriin viljelijöihin. Ja yritämme miettiä sitten tehokkuutta, koska tehokkuus on tärkeää politiikassa. Ja tämä näkyy myöskin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa – Siinä katsotaan miten tämän politiikan kautta voidaan puuttua myöskin tähän sukupolven vaihdokseen, vaikkakin vain rajallisesti, ja miten saadaan nuoria maatalouteen. Ja toisaalta katsotaan sitten nuorten viljelyiden tilannetta. Tästähän on jo puhuttu. Ja joissain tutkimuksissa Italiassa on todettu, että tämä politiikka ei aina toimi. Politiikassahan lähinnä on keskitytty näihin startup-yrityksiin ja nuorten saamiseen maatalouden alalle, mutta ei sitten mietitä, millaisia nuoria sinne pitäisi saattaa ja miten heitä voitaisiin auttaa tulevaisuudessa, koska muissakin puheenvuoroissa kävi ilmi, että nuoret, jotka tulevat tälle alalle ovat usein viljelijäpirheistä ja jatkavat vanhaa toimivaan toimintaa. Eli heillä on pääomaa, heillä on maata ja heillä on tärkeitä hyödykkeitä, joita tarvitaan maataloudessa. Mutta tämä ei auta niitä, jotka tulevat sitten muilta talouden aloilta. Eli kuten sanoin, tämä on tehokasta politiikkaa, mutta meidän pitäisi miettiä vähän sen tehokkuutta enemmän. Ja me mietimme myöskin, ja Italian maatalousministeri on käsitellyt tätä erilaisten sidosryhmien kanssa, eli kuinka pitkään nuoret sitten pysyvät maatalousalalla. Ja tässä nyt on sitten taulukko näistä laskelmista, mutta nyt voidaan panna merkille, että yleensä nuoria viljelijöitä on vähemmän. Ja tämä osoittaa, että yhä vähemmän on ihmisiä maatalouden alalla. Ja kymmenessä vuodessa esimerkiksi monet ihmiset poistuvat kokonaan tältä alalta. Eli nyt on vaikeaa, jos ei auteta näitä ihmisiä pysymään maataloudessa. Ja tähän liittyy sitten tämä 40 vuoden ikäraja. No, Italia on yksi Euroopan vanhimpia maita. Eli sitten kun perustetaan perhe, ihmiset ovat jo vähän iäkkäämpiä ja tietysti maataloustoiminta ei sitten mahdollista tätä. Eli silloin ei, sillä ei elätetä perhettä. Eli maaseutualueet ovat hiukan hankalia nuorille. Eli Italian tilanne on aika kielteinen, mutta on myöskin myönteinen uutinen. Eli kun olemme katsoneet näitä tietoja ja katsoneet, millä tavalla tuotannon monipuolistaminen on auttanut jatkamaan maataloustoimintaa. Eli jo, näin nämä viljelijät saavat korkeammat tulot. Ja taulukosta näkyy tiloja, jotka ovat innovoineet ja toimineet esimerkiksi energia-alalla ja metsätaloudessa, matkailun alalla. Tällaiset tilat pystyvät ylläpitämään ja pitämään näitä nuoria maataloudessa. No, tässä tutkimuksessa no, olemme nähneet myöskin komission teettämiä tutkimuksia ja olemme katsoneet, millaisia tarpeita nuorilla viljelijöillä on. Eli siellä on näitä pysyviä tarpeita, eli luotonsaanti, maansaanti, hallinnossa hallinnolliset aputoimet, mutta olemme todenneet, että on myöskin muita toimia ja toivottavasti tämä nyt näkyy sinne takarivinkin. Eli monessa tapauksessa kyse ei ole vain tästä alkuavusta, jota nuoret tarvitsevat, vaan kyse on myöskin lisäpalveluista. Me olemme teettäneet kysymyskaavakkeen netissä ja siihen vastasivat aika monet nuoret. Ja yksi tärkeimmistä asioista saannin ja maan saannin lisäksi oli se, millä tavalla autetaan pääsemään markkinoille. Koska on helppo käynnistää maataloustoiminta, mutta jos ei tule viljelijäperheestä, niin sitten voi olla vaikeuksia löytää oikeanlaisia markkinoita omalle toiminnalle. Ja sitten toinen pyyntö liittyy siihen, että voitaisiin tehdä yhteistyötä aluetasolla. Useinhan kyse on myöskin muista toiminnasta kuin maatalouteen liittyvistä toimista. Eli silloin pitää olla yhteydessä myöskin paikallisyhteisöihin ja paikallisviranomaisiin. Ja yhdessä sitten voidaan kehittää omaa toimintaa. No sitten on muitakin pyyntöjä, jotka liittyvät esimerkiksi perhekysymyksiin. Italian maaseudulla usein näissä asioissa on epävarmuutta. Ja nyt kun puhutaan EU-kysymyksistä, niin sitten on kyse myöskin ongelmista, joista monet viljelijät valittavat. Eli EU-politiikka näissä asioissa ei ole helppoa. Nythän puhutaan politiikan yksinkertaistamisesta, mutta tämä on todella ongelma kaikille viljelijöille. No sitten tästä näkyy näitä tarpeita, Eli kun puhutaan politiikan tehokkuudesta, tästä näkyy, miten maaseudun kehittämispolitiikka tällä hetkellä, siis sehän on yksi tärkeimpiä apuja, joita nuoret voivat nauttia Euroopassa. Ja tässä näkyy, miten se on strategisesti rakenneltu. Eli tässä on kaksi pääosiota. Nämä liittyvät erityisesti nuoriin viljelijöihin ja sitten tämä 6b pyöriä, ympyrä liittyy työkysymykseen. Eli aina ei oteta huomioon näitä asioita, kun laaditaan politiikkaa. Ja sitten täytyy katsoa niitä toimia, jotka liittyvät tähän alalle mukaan tuloon. Eli meillä pitäisi olla kattavampi strategia, kun ajatellaan nuorten viljelijöiden tarpeita. Eli meidän kantamme, ja siis tämähän on keskustelu, jota Italiassa käydään tällä hetkellä myöskin muiden talouden toimijoiden kanssa, eli miten tätä politiikkaa voitaisiin kehittää. No, tämä on tietysti politiikkaa, jonka kautta pitäisi saada nuoria tälle alalle. Ehkä meidän pitäisi saada nuoria tälle alalle sillä tavalla, että luodaan tällainen pooli, jossa on nuoria viljelijöitä ja josta voidaan sitten katsoa, mihin suuntaan nämä nuoret voivat kehittää toimintaansa. Meillähän on paljon välineitä tällä alalla, esimerkiksi verohuojennukset, työllistämiseen liittyvät tuet. Ja sitten toinen tärkeä väline liittyy sitten avunantoon sen jälkeen, kun nuori on jo lähtenyt tälle alalle. YMPn ensimmäinen pilari liittyy tähän, ja minun mielestäni meidän pitäisi hioa sitä vielä vähän enemmän. Esimerkiksi viiden vuoden välein annettava apu saattaisi olla hyvä kannustin. Ja sitten meidän pitää yhdistää näitä nuoria viljelijöitä yhteistyöhön. Tällä tavalla näistä viljelijöistä tulee henkilöitä, jotka ovat helpommin lähteä kaupalliseen toimintaan. No nyt kun ajatellaan koulutusta ja muuta, niin nekin ovat asioita, joihin tulee vielä keskittyä. Kiitos. Ja wiem, że jest trudno skracać kiedyś. Tiedän, että on vaikea lyhentää puhetta, kun esittelee johtopäätöksiä. Mutta ehkä pitäisi nyt aloittaa johtopäätöksistä ja sitten niin todistaa myöhemmin. Olisi mielenkiintoinen formula. Sitten herra Gross luonnonvarojen valiokunnasta alueiden komiteasta, joka on myös Oksitanien alueen alueneuvoston varapuheenjohtaja. Ja myöskin lausunnon valmistelija lausunnon, joka koskee YMPtä vuoden 2020 jälkeen. Minulla on ollut muutamaan kertaan tilaisuus eh, esiintyä alueiden komitean täysistunnossa. Tässä mielessä kiitän yhteistyöstä. Mielestäni alueella on paljon sanottavaa maaseudun kehittämisessä ja yleensäkin YMPn liittyvissä tuissa, vaikka sinänsä maataloudessa heillä on vähemmän toimivaltaa. Olkaa hyvä. Oui, merci, monsieur le président, merci. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenvuorosta. Olen samaa mieltä ainakin siitä, että on tärkeää kytkeä oikein aloitteen komitean ja parlamentin työt ja päivän kutsu on esimerkki siitä. Ja olen iloinen, että voin keskustella täällä. Me olemme tavanneet osan teistä jo kun laadimme tämän raportin, en tästä raportista puhu, lausunto kokonaisuudessaan äh, puhui ympistä 22 jälkeen ja puhun tilojen uudistumisesta, joka on erityisesti haaste EUlla. Ja näillä linjoilla puhun tietysti koko lausunnosta ja naisuudessa, koska teema on kytköksissä koko maatalouspolitiikkaan. Mehän tiedämme, ja se on täällä mainittukin, että viljelijän ammatti ei ole houkuttelevaa. Tämä koskee useampaa tuotantosektoria. Ja tämä pahentaa ikäpyramidia, joka sosiaalittaa erittäin vähän sukupolvenvaihdosta. Tuhat viljelijää lopettaa Ranskassa työnsä päivittäin. Euroopassa, sanoo Ranskassa, mä tarkoitan Eurooppaa. Tilanne on suhteellisen paha. Halutaan komitea on sitä mieltä, että no, nuorista on uhkaa maatalouden jatkuvuudelle kokonaisuudessaan. Ja erityisesti eurooppalaisille perhetiloille ja maaseudulle. Ja komitea pitää olennaisena tarjota tukitoimia kaikille viljelijöille sektorilla. Ja lausunnossakin sanotaan selväksi, että härkää täytyy tarttua sarvista – meillä täytyy olla haukuttelevampi ala. Mutta huomioon, että liian usein viljelijät joutuvat myymään tuotteensa hinnalle, jotka ovat alle tuotantokustannusten, joka johtaa tähän kustannusten ja hintojen laskemissäkliin. Me emme voi luoda tervettä maataloutta, jos myydään tappiolla. Ja vielä vähemmän saamme houkuteltua nuoria toimimaan näissä oloissa niin kauan kuin tuotanto tukia ja, ja hinnat laskevat, niin maaseutu tyhjenee ihmisistä. Aloitin komitea siis suosittelee Euroopan unionille toimia ja me puhumme tästä aamulla. Me suosittelemme, että maatalousmarkkinoita säädellään, hintoja vakautetaan tyydyttäville tasoille. Halutaanko mitään vakuuttunut siitä, että ongelmien ehkäiseminen on parempi kuin sen parantaminen, niin tulee paljon halvemmaksi EUlle. Ja Yhdysvallat osoittavat, että tällaiset vakuutusmuotoiset ratkaisut, joita Euroopassa mietitään, ovat kalliita ja hyödyttäisivät erityisesti vakuutuksen tarjoajia ja vähän viljelijöitä. Voitte tarkastella lukuja Yhdysvaltojen vakuutusjärjestelmätuloksista, olemme rikastuttaneet vakuutusyhtiöitä Amerikassa ja hyödyt vielä ovat äärimmäisen rajoitetut. Ainoa se ei nykyinen ympi, jos me haluamme vakaat ja oikeudenmukaiset hinnat lukuisille pienemmille tiloille, niin täytyy miettiä useampia keinoja. Eli on e pitäisi koko painollaan suurimpana äh, elintarvikkeiden tuojajana ja viejänä muuttamaan maatalouden maailmankaupan sääntöjä, niin että kauppa olisi oikeudenmukaisempaa ja solidaarisempaa. Kysymys maan saatavuudesta on olennaista. Ja tämä ää, äh, tuki, jos ei ole kattoa, joka on johtanut kovasti tilojen keskittymiseen ja maan keskittymiseen. Tilat ovat yhä isompia, niitä on yhä siirtää eteenpäin. Eikö olisi hyvä suosia työllisyyttä ja ihmisten alalle siirtymistä, joka pitäisi tukea toimintaa ja hehtaaripohjalta? Aloitanko me täyteen tähän suuntaan? Suorat ne ovat rikastuttaneet maanomistaja ja tämä on johtanut spekulointiinkin viime viikolla. Kiinalainen rahasto osti sitä hehtaaria liian alueella, eikä nyt erityisesti pyrkinyt sinne nuoria viljelijöitä saamaan. Eikä pitäisi säännönmukaista maatalous maan tarjonta ja niin, että sitä ei Halutaanko Halutaan komitea myös vahvistaa sitä kantaa, että jäsenmaat ja alueiden pitäisi saada lisää valtaoikeuksia säädellä maamarkkinoita ja asettaa rajoituksia erityisesti, mitä tulee maan ahmimiseen ja keskittymiseen, mikä rajoittaa nuorten viljelijöiden mahdollisuuksia luoda tiloja. Me haluamme, että ympin suorat ja epäsuorat tuot arvioitaisiin ää, maan ja tila, tilojen keskittämisen suhteen. Jossakin maissa jokainen sukupolvi ostaa tilan julkisilla varoilla pankkien tuilla. Tämä on suurta hukkaa. Ja valiokuntana pitäisi miettiä, missä oloissa tila siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Minusta ilo, että ää, äh, budjetissa on suurta viivettä Somnibussissa, jotka viittaavat kattoihin, ja, ja että nuorten viljelijöiden tuki kasvaisi. Se menee oman lausuntamme suuntaan, mutta tilintarkastustamme istuman edustaja totesi, nuorten viljelijöiden tuki on usein huonosti määriteltyä. Tuollakseen ja vaikutusta ei määritellä. Pitäisi pitää huolta siitä, että tämä tuki johtaa kestävää solidaariseen viljelyyn, eikä tilakon keskittymiseen. Tällä ei pitäisi suosia tuotantomalleja, jotka eivät vasta kuluttajan odotuksiin heillä kielteisiä ulkoisvaikutuksia, joista tulevat sukupolvet ja veronmaksajat maksavat sitten. Ympin lisäksi ja sen päälle kaiken EU-politiikka pitää tukea sukupolven vaihtoa ja uudistumista. Maassa tukeminen ei analyyttistä koulutus, terveys ja teollisuustukea. Me taistelemme sen puolesta, että maaseutu ottaisiin huomioon paremmin kaikissa EU politiikassa ja vahvistettaisiin EUn rahoitustukea maaseudun kehittämiseksi alueiden komitea painottaa lausunnoissaan Euroopan aluekehityksen haasteita kaikkialle. Ja meidän täytyy tehdä yleväksi niin, että estämme tämän viljelijöiden verenvuodon häviämisen. Lopetan tähän. Toivon, että lausuntonne antaa teille mietittävää ja vaikuttaa teidän lausuntoihin ja mietintöihin. Kiitos. Vielä kerran kiitos yhteistyöstä. Sitten jäsenten puheenvuorot. Ensimmäisenä jäsen Andriu. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä kuuntelin näitä kolmea esitystä ja haluaisin kiittää puhujan. Olen alueiden komitean kanssa monista asioista samaa mieltä. Siellä puhuttiin markkinoiden sääntelystä, kiinteistöverosta, eri välineistä, solidaarisuudesta, suorista maksuista. Eli tässä oli monia asioita, jotka mielestäni vaikuttavat ihan järkeviltä ja jotka pitää ottaa sitten huomiota, kun politiikkaa uudistetaan tulevaisuudessa. Ja sitten nämä toiminnan käynnistämisavut ovat hyviä, mutta eivät kuitenkaan riitä. Eli meidän täytyy miettiä nyt vähän syvällisemmin näitä asioita. Me olemme luoneet Federil, meillä on muita rahastoja ja puhutaan nyt vallankumouksesta EU:ssa. En nyt tiedä ihan tarkkaan, mitä sillä tarkoitetaan, mutta meidän täytyy nyt miettiä ihan systemaattisella tavalla näitä kysymyksiä. Meidän täytyy jatkaa ja esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastosta voidaan rahoittaa näitä toimia. Ja maailmahan on monimutkainen ja systemaattinen ja me emme nyt täällä ole mikään maatalouden ammattiyhdistys, vaan nyt olemme Euroopan parlamentissa, jossa edustetaan 500 miljoonaa kansalaista. Ja nämä ovat todellisia kysymyksiä, joita pitää käsitellä. Tällä hetkellä tätä tilannetta ei saada ihan haltuun, mutta maailma ympärillämme muuttuu nopeasti ja aiheuttaa monenlaisia kysymyksiä. Ja olen samaa mieltä siitä, mitä sanottiin tästä sukupolvenvaihdoksesta. Tilintarkastustuomioistuinkin viittasi tähän. Eli julkinen politiikka tällä hetkellä on tehotonta, jos ajatellaan tavoitteita. Ja lopuksi vielä se, mitä tilintarkastustuomioistuimen edustaja sanoi. Tehän olette puhuneet näistä synteesiongelmista. Ja lopuksi puhuitte ihan järkevästi. Ja poliitikkoina meidän täytyy näitä asioita miettiä. Eli se, että viljelijöitä on yhä vähemmän, niin onko se väistämätön trendi? Ja sitten todellinen kysymys on se, millaisen maatalousmallin me pyrimme ja millaiseen yhteiskuntaan me pyrimme. Näihin pitää miettiä poliittisia vastauksia, koska nythän on erilaisia malleja. Maatalousmalli, jossa on suuryrityksiä, geenimuunneltuja organismeja. Tai sitten on tämä perhetilamalli, vähän tällainen romanttisempi käsitys maataloudesta. Ja sitten tämä liittyy ruokaan, kansanterveyteen, ympäristöön, yhteiseen hyvään. Tämä liittyy myös esimerkiksi vuoristoalueisiin. Ja tietysti se liittyy myöskin työllisyyskysymyksiin. Eli kun mietimme näitä tulevia uudistuksia, näitä asioita täytyy poliittisesti miettiä täällä. Me emme ole maatalouden ammattiyhdistys, vaan me olemme poliitikkoja ja meidän täytyy miettiä, mikä on tilanne 50 vuoden kuluttua. Ja millä tavalla Eurooppa on mukana laadukkaassa maataloudessa kopioimatta sitä, mitä tapahtuu Uudessa Seelannissa, Australiassa tai Brasiliassa tai Kiinassa. Eli meillä täytyy olla kunnollista keskustelua siitä ja kiitos siitä, että selvensitte näitä asioita tässä keskustelussa. Ette osallistunut aiempaan keskusteluun. Sen vuoksi on teille enemmän puheenaikaa. Mutta sitten Rova Schreier. Kiitoksia, että olitte täällä aamulla paikalla. Täällä puhuttiin omista kokemuksista. Täällä tuli esimerkki Alankomaiden nuorista viljelijöistä, mutta meidän täytyy nyt tehdä valintoja. Tuemmeko suurimittaista maataloutta, joka liittyy esimerkiksi myöskin spekulaation investointeihin – näin on käynyt Ranskassa, Saksassa. Siellä on 105-6 tuhatta hehtaaria. Omassa maassanikin myös on käynyt näin. Eli tämä tilanne muuttuu hyvin nopeasti. Eli meidän täytyy nyt tehdä valintoja. Eli meidän täytyy miettiä tätä perhetilamallia ja sitten tätä suurteollisuusmallia. Ja sitten tällä oli alueiden komitean edustaja. Jos katsotaan näitä perheyrityksiä maaseudulla ja sitten näitä sosiaalisia kysymyksiä, ja muita yrityksiä, esimerkiksi matkailualaa, kiertotaloutta. Ja sitten täytyy myöskin katsoa näitä hiilidioksidipäästöjä. Ja näitä asioita käsitellään esimerkiksi ympäristövaliokunnassa ja sitten on muitakin tulonlähteitä kiertotaloudessa. Junckerin suunnitelmasta piti luoda kestäviä työpaikkoja maaseudulle, mutta – jos nyt katson, mitä 30 vuoden poliittisessa kokemuksessani niin on tapahtunut, niin monikansalliset yritykset ottavat nämä pääomat käsiinsä maatalousalalla. Ja minä kyllä tuen teitä ja sitä, mitä teette, mutta tässä takanakin on kollegoitani, jotka ottivat hyviä asioita eteen, mutta meidän täytyy tehdä valintoja sen suhteen, miten tästä asiasta edetään. Ja kuinka paljon nyt menee varoja tavallisille viljelijöille, kuinka paljon suuryrityksiin? Kello 12 lähenee, joten pyydän lyhyempiä puheenvuoroja. Edustaja Buda. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt, doar mă preocupă foarte mult problema legată... Ihan lyhyesti. Olen erittäin huolestunut maan omistuksen keskittymisestä ja iloinen, että otit aiheen esille. Tämä on iso ilmiö. Ihmiset eivät tiedä sitä. Romaniassa yli 45 prosenttia maanviljelymaasta on maan ulkopuolisten rakenteiden hallussa, sanotaanko näin. Se on sellaisten yritysten hallussa, jotka ovat e- edes EU-jäsenmaista. Me maksamme EU-tukea Syyrian, Libyan, ja niin poispäin. Meidän pitää olla erittäin fokusoitu ja me tarvitsemme suuntaviivoja EU-ssa ehkäistäksemme maan omistuksen keskittymisen. Täytyy miettiä, mihin suuntaan ollaan menossa. Meidän täytyy laittaa tasapaino isojen ja pienien tilojen kesken. On alueita, joissa suuria tiloja ei voi olla, on alueita, joissa pieniä ei voi olla, mutta tämä maan ahmiminen. Sen täytyy puuttua ennen kuin se on liian myöhäistä. Mielenkiinnolla kuulin äh, Alankomaiden edustajan kokemuksista ja liiketoiminnan edistymisestä. Näitä asioita voi tapahtua, jos ei ole liian monia sisaruksia, jotka haluavat osuuden. Jos on vaikka sitä, joka maksettiin siitä ulos. Äh, onko teillä sisaruksia, jotka haluavat osuuden siitä, mitä on meneillään? Siinä on suuri ero. Ja jos on ainoa lapsi, ainoa lapsi, niin sitten voi asiat mennä hienosti. Tietysti sika kasvatus on suuri, suuri osu, su, sillä on suuri osuus. YMP ei oikeastaan sisällä tukea niille. Olette onnistunut kuitenkin liiketoimintaa laajentamaan oikeastaan riippumatta YMPstä, mikä on ihan kehut hienoa. Mutta kysyisin, että jos tulee enimmäismäärä tuelle ja se olisi vähän teidän hehtaarialanne äh, alapuolelle, niin olisiko se kannuste laajentaa? Ja jos näin tehtäisiin, jotta nuoret pääsisivät alalle, niin muuttuisivatko asenteet? Ja sitten alueiden komitealle. Te kuvasitte viljelyammattina, se ei sitä ole, se on äh, kaupankäyntiä tai eh, kaupankäynnin ala. Ja nyt huolestuttaa, että niin kuin viljelijät olisivat hallituksen virkamiehiä. Puhuitte hinnoittelupolitiikasta ja niin edelleen. Veto ei sitä siedä minun tietääkseni. Nyt siellä suuri mies puheenjohtaja <laughs> heiluttelee nuijaa, joten lopeta. Rova Hoibus. Kiitoksia. Tänään on puhuttu näistä muutoksista ja ongelmista, maan saatavuus, rahoitusongelmat, vaikeuksia päästä markkinoille, autioituva maaseutu, huono tai puuttuva infrastruktuuri. Mutta kaikkihan tämä liittyy niihin poliittisiin valittoisiin, joita on tehty. Eli on rationalisoitu ihan enemmän ja teollistettu ihan enemmän tätä alaa. Ja nyt sitten nuoret haluavat lähteä tälle alalle ja joutuvat sitten maksamaan näistä. Anjo kysyi ihan oikein, eli millaiseen maatalousmalliin me pyrimme tulevaisuudessa. Ja juuri tästä pitää keskustella ja tästä pitää tehdä päätös. Ja sitten kun päätös on tehty, niin sitten täytyy antaa rahoitusta. Voidaan puhua sitten näistä perhetiloista yhtäältä ja sitten pääosin nämä suurkansalliset yritykset saavat nämä edut. Näin on ollut edelleen, ennen ja tämä on edelleen status quo. Nuorilla on omia ajatuksia ja he ovat nähneet, millaisia haasteita alalla on. Siellä on ympäristö, eläinten hyvinvointi, kaikki kestävyystavoitteet, joista tulisi pitää kiinni. Ja siihen tarvitaan monimuotoisuutta tiloilla, luonnossa, tuotannossa. Ja meidän täytyy sitten päättää näistä vaatimuksista. Kestävyys on nyt avainsana, eikä intensivisointi. Ja on hienoa, että nuoret haluavat lähteä tälle alalle. Ja meidän vastuumme on nyt sitten luoda sille hyvät puitteet. Eh, Kiitoksia. Iris Bauersin kysymys. Hän puhui siitä, että meidän täytyy paremmin määritellä aktiivinen viljelijä ja komissiossa ja neuvostossa ollaan luopumassa tästä termistä. Tällähän tavalla voidaan helpottaa hallintoa ja se johtaa sitten myöskin taloudellisiin säästöihin, mutta miten voidaan sitten miettiä tätä määritelmää, miten sitä voidaan pitää kiinni ja samanaikaisesti sitten yksinkertaistaa hallintoa. Eli miten voisimme pitää kiinni tästä termistä, mutta samalla sitä kuitenkin toimia niin kuin jäsenvaltiot tahtovat. Äh. Edustaja Bogovic. Niin, kiitos puheenjohtaja. Varmaan kaikki voidaan olla samaa mieltä siitä, että perheviljelmät ovat perustana viljelyn hyvälle tulevaisuudelle, jos ajatellaan taloudellisia sekä yhteiskunnallisia näkökohtia. Täytyy sopia ja päättää sitten, että miten suuri perhetila voi olla. Ei tietysti sama kaikessa jäsenvaltiossa. Se tehtävänä on. Tähän pitäisi keskittyä ja olen samaa mieltä siitä, mitä alueiden komitean edustaja sanoi että sovitaan siitä, että peruste on se, kuinka monta on töissä tilalla, kolme tai neljä. Myöskin eri politiikkalohkot täytyy yhdistää. EU:ssa meillä on digitaalista politiikkaa, aluepolitiikkaa, maatalouspolitiikkaa. Ne täytyy yhdistää myöskin kansallisella tasolla on sosiaalipolitiikkaa, terveyspolitiikkaa, digitalisaatiota, työ, työ, työpaikkojen keskittymistä ja niin edelleen. kansallisvaltiossa on paljon paineita vähentää julkisia menoja. Ja kaupunkien ulkopuolella on painetta vähentää työpaikkoja. Eri politiikkalohkojen politiikkoja täytyy koordinoida ja näin edistää maaseudun kehitystä. Viljely kyllä on, on edelleen tärkeää toimintaa, mutta politiikkoja täytyy arvioida sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti ja lähentää niitä toisiinsa. Okei, okay, zgoda, ale Selvä. Mutta äh, myöskin kilpailu kolmansien maiden kanssa, markkinat, kaupankäynti, kyllä on vaikeaa tätä viljelyn perinteistä luonnetta ylläpitää. Ensi kerralla sanoo puheenjohtaja. Rova Mäkkinen, olkaa hyvä. Thank you. Paljon kiitoksia. Sanoisin nuorelle viljelijälle, että on kiinnostavaa, että isäisesti parisi seitsemällä hehtaarilla, nyt siellä on 120 hehtaaria. Enkä tiedä, onko tämä kestävä vai pitäisikö sinun laajentaa. Olemme tilanteessa, jossa tilakoon keskittyminen on luonnollinen trendi, koska on paineita tulopuolella. Me tarvitsemme aktiivisia viljelijöitä pitää määritellä se, kun ympiä uudistettiin. Ja me halusimme, että rahat menevät aktiiviselle viljelijälle, mutta vuosilainsäädännössä tätä on liudennettu. Ja sitten äh, kysymys siitä, minkä tyyppistä viljelyä me haluamme. Parlamentissa me haluamme, että ymp muuttuisi asioihin alemmalla tasolla. Että rahat eivät menisi teolliseen viljelyyn tai suurimmille viljelijöille, niin kuin asia on kuvattu. Ja sitten on sektoreita, jotka eivät ole ympin osa, eli kan ja sika, eli ympillä vaikutus ää, diversiteetin ylläpitämisessä, mutta jatkuuko tämä tulevaisuudessa, se on epäselvää. Edustaja Flanagan, minua. Kiitoksia. Nämä ovat mielenkiintoisia esityksiä. Tässä valikunnassa aina puhutaan siitä, että me tuemme perhetiloja. Ja joku sanoi, että me kaikki näitä tuemme. Ja varmaan täällä me olemmekin ja puhumme siitä ääneen. Mutta kotimaan politiikka ei välttämättä aina sitten toteuta sitä. Ja tämä koskee ehkä omaa maatani, mutta sitten kun ajatellaan rehumääriä ja niitä suuryrityksiä, jotka saavat näitä tukea sen sijaan, että nimimiset pienyrit, pientiloille. Eli tämä politiikka ei käytännössä toimi. Nyt pyydän, että asiantuntijamme vastaavat kaksi minuuttia kukin. Olkaa hyvä. Kiitos ja kiitos kysymyksistä ja kommenteista. Nyt saan myös mahdollisuuden ilmaista kiitokseni. Kun ajatellaan, että olen puhunut monien parlamentin jäsentien kanssa, agripääosaston edustajien kanssa, jotka suhtautuvat avoimin mielin näihin asioihin. Tuli kysymys, että olenko ainoa lapsi. Oliko isäni viljelijäperheestä, hän oli ainoa lapsi. Ei, ei me kumpikaan ole se puhuu perheviljelyn puolesta siitä todellakin kokee saavansa palkinnon. Tekee kovasti töitä siitä, sitten sisarusten kanssa puhuu aina. Ei ainoana lapsena oleminen ole helppoa, joka sitten jatkaa tilaa, tilan viljelyä. No joskus tietysti rahallakin on osuutensa. Sitten kasvatus. Jotkut teistä otitte senkin esille. Olen kovin ylpeä, että voin olla sekatilalla töissä uskon, että sen vuoksi viljely on kestävämpää. Siinä on kiertoa. Eli toisaalta viljelymaassa voidaan hyvin käyttää nykyistä YMPtä. No, sikojan osalta ei. Minulla, minun mielestäni se on kestävä järjestelmä, siis en usko tai sano, että kaikkien nuorten viljelijöiden pitäisi sekä viljelyä harrastaa, mutta omalta osaltani uskon, että voin sitä jatkaa. Ja sitten mitkä tarpeeni ovat, kun saan tilan käsiini. Olen yksi monista nuorista, jotka todellakin tarvitsevat investointitukea, kun ottavat tilan itselleen. Tarvitsemme riskinhallintatukea, ehkäpä markkinointitietoja, koska me Olemme yrittäjiä nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa täytyy kamppailla ilmastonmuutoksen kanssa, kestävyystavoitteiden kanssa ja sitten nekin alat täytyy ottaa huomioon toiminnassamme. Budjetin enimmäismäärät sitten, jos rahat käytetään tehokkaammin ja saisin tukea, niin en olisi sitä vastaan. Minun osaltani, ja sekin on täällä mainittu, että aktiivisen viljelijän määritelmä on olennainen, jotta voidaan varmistaa, että suorat maksut kohdennetaan paremmin. Että ne, jotka eniten tarvitsevat perhetiloilla, saavat ne todella myös. Sitä haluamme, monimuotoista maataloutta, tehokasta YMPtä. Ja minulla on tunne, että jos pyritään myöskin sen yksinkertaistamiseen digitalisoinnilla, niin nekin vaihtoehdot ovat siinä avoinna. Kiitos. Kiitos, että paljon vastakaikua salista. Olkaa hyvä. Kiitoksia näistä mielenkiintoisista kommenteista. Kun puhumme tästä systemaattisesta toiminnasta, niin aina ei tarvitse keksiä jotain täysin uutta. Meillä on jo välineitä yhteisön tasolla ja myöskin kansallisella tasolla. Ponnistelu liittyy siihen, että meidän täytyy tehdä niistä käyttökelpoisia integroidulla tavalla. Ja meidän täytyy lähentää näitä jäsenvaltioiden lähestymistapoja, koska tällä hetkellä meillä on vaikeuksia yhdistää maaseudun kehittämispolitiikkaa ja ongelmia on myöskin sääntöjen osalta, joita tällä hetkellä sovelletaan jäsenvaltioissa. Eli pitäisi vain yksinkertaistaa näitä välineitä ja sen jälkeen voitaisiin katsoa eri jäsenvaltioiden yksittäisiä tarpeita, koska meillähän on ongelmia, jotka liittyvät maan keskittymiseen, mutta toisaalta erityisesti Etelä-Euroopassa on päinvastaisia ongelmia. Eli siellä sitten jatkuvasti verotuksellisesta ja muista syistä pilkotaan näitä maapalstoja. Eli näissäkin asioissa meidän pitäisi luoda vähän suurempia yrityksiä, jotka pystyvät kilpailemaan markkinoilla. Eli meidän pitää aina soveltaa oikeanlaista politiikkaa ja meidän täytyy varmistaa, että jäsenvaltiossa käytetään oikeita välineitä ja joskus välineitä täytyy muuttaa ihan alueidenkin mukaan. Ja sitten toinen kysymys, jota haluaisin korostaa, se liittyy tähän eurooppalaiseen maatalousmalliin. Ja on myöskin totta, että emme voi sallia sitä, että luopuisimme omasta maatalousmallistamme. Siihen liittyy laadukkuus, kestävyys, perinteinen tuotanto, koska meillähän on, tämä on lisäarvomme markkinoilla. Kiitos. Sitten alueiden komiteasta, olkaa hyvä. Oui, merci, merci pour... Kiitos. Kiitos myös tästä kyllä kiinnostavasta keskustelusta. Kiinnitin huomiota monen asian. Vain muutama painotan tässä. Ensimmäinen on jo sanottu. Tilan haltuun ottaminen, se, siihen ei liittyy ainoastaan viljelijän ammatin kiinnostavuus, koko maaseudun dynamiikka, siitä on puhuttu useamman kerran, mutta se on todella välttämätöntä, täytyy tulla julkispalveluita, se on yksi tärkeimmistä piirteistä. Ja se, se miten osuus maaseudulla vähenee. Ja se on vaikutus myös maaseudun autioitumiseen. Ja silloin myös tunteen, että on hylätty, jätetty jälkeen. Tässä on aito haaste, tässä on aito solmu. Ei pidä ainoastaan puhua viljelijän ammatista sinänsä. Ehkä en sanonut selkeästi, mutta aloitan valiokunnassa me haluamme, ja no, varmaan tässä halutaan, että samalla lailla kun meillä on tämä kaupunkiagenda, me haluamme maaseutoa-agendaan. Erityisesti kun yhteinen maatalouspolitiikka on eurooppalaisinta politiikkaa. Eikä tämä budjetti ole mitenkään mitätön. Meidän täytyy päästä siihen pisteeseen, että voimme luoda agendan esityslistan maaseudulle. komission tiedonanto 29. päivä julki ja se, sen jälkeen meidän täytyy haluta agendaa maaseudulla. vielä on kysymys. Jos kaikki ovat sanoneet, minkälaista maatalouden mallia me haluamme, minkä ravitsemuksen mallia me haluamme – minä siis sitä mieltä pitäisi puhua tässä maatalous- ja ravitsemuspolitiikasta. Ja komission tiedonannossa on kuitenkin tämä äh, maatalouden ja ravinnon, ruoantuotannon yhteys. Ja sitten on kansainvälisen kaupan säännöt. Jos meillä on vahvempaa toimintaa, emme muuta asioita. meillä on paljon toimintaa mahdollisuuksia, jos me tätä tehdään. Olemme tilanteessa, jossa tilat tilanteena kasvat tai hinnat laskevat. Ja, tai sitä puhua liian pitkään, mutta yhteinen maatalouspolitiikka kertoo sitä, kuinka kunnianhimoisesti suhtaudumme Eurooppaan. Siihen minä uskon, että meidän on pakko edetä kohti ympiä, joka on solidaarinen ja mahdollistaa sen, että viljelijät pystyvät elämään ja nuoret asettavat siirtyvät alalle. Mówi przedstawiciel Komitetu Regionów. Maaseudun kehittämisestä puhui alueiden komitean jäsen. Sitten Slovenian edustaja vielä minuutti. Gustavo, definitio aktiivinen. Kiitos puheenjohtaja hyvin lyhyesti. Minäkin keskityin esityksessäni aktiivisen viljelijän määritelmään. Ja henkilökohtainen mielipiteeni on, että jos määrittelemme sen, niin sitten luottamus siihen, että lopullinen tukien edunsaaja on todellakin henkilö, joka elintarvikkeita tuottaa ja niitä asettaa markkinoille saataville. Eli kyse on oikeasta määritelmästä. Kiitos. Sitten johtaja Haju Tovis, jos voisimme pyytää teiltä puheenvuoroa. Uh, thank you very much, uh, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta esittää kantamme. Eli aluksi yksi asia, jota olen toistanut komission jäsenelle. Eli on tärkeää, että hoidetaan tämä sukupolven vaihdos. Ja kyse ei ole ainoastaan siitä, että saadaan lisää nuoria viljelijöitä, vaan kyse on myöskin ihan fyysisestä pääomasta ja tämän alan taidoista ja tiedoista. Ja EU voi tehdä jotain, ja e asianvaltiot voivat tehdä jotain, ja sitten viljelijät voivat vielä tehdä jotain. Eli tässä on kolme tasoa, ja tästä sitten keskustellaan maatalouspolitiikan muuttamisen yhteydessä. En nyt tässä lyhyessä ajassa käsittele kaikkia kysymyksiä, vaan keskityn muutamaan. Ensinnäkin nuorten viljelijöiden mielenkiintoinen esitys. Eli yksi asia ei tullut vielä ihan selväksi. Eli kun ajatellaan näitä rakennemuutoksia maataloudessa, viljelijöiden määrä on vähentynyt, tilojen koko on kasvanut, mutta saatavissa olevan maan määrä on myöskin hiukan laskenut. Ja tähän liittyy nyt yksi ongelma. Ja meidän täytyy tarkastella kaikkia näitä asioita samanaikaisesti. Eli en nyt tiedä, mitä nuoret ajattelevat, mutta ulkopuolelta kuvittelisin, että se, että jääkö viljelijäksi vai ei, niin se alkaa siitä, mikä koskee kaikkia nuoria. Onko viljelijätaustaa, onko maata, omistuksessa, millaisia taitoja tällä henkilöllä on – Mutta sitten on muitakin kysymyksiä, joita ei tule unohtaa. Eli mitkä ovat pitkän aikavälin näkymät? Ei alalla sinänsä, vaan taloudessa yleensä. Ja mitkä ovat alan ja paikalliset näkymät. Ja sitten kuinka paljon maa maksaa ja kuinka paljon työvoima maksaa. Ja tässä täytyy nyt tehdä ero sen välille, mitä voimme tehdä politiikan kautta ja mikä sitten taas ei liity politiikkaan. Niin meillä on suoria maksuja, jotka ovat viljelijöiden turvaverkko vähän enemmän. Ja mitä enemmän ne kiinni kytketään tiettyihin tavoitteisiin, esimerkiksi nämä hinnat ovat erilaisia jäsenvaltioiden välillä ja myöskin eri alueilla jäsenvaltioiden sisällä. Ja meidän täytyy paremmin heijastella sitä, mitä haluamme tukea. Nuorten viljelijöiden ohjelma on pieni osa tätä, ja ei pidä katsoa sitä ainoastaan sen pohjalta, millaisia ihmeitä se saattaa aiheuttaa. Se on vain täydennystä. Meillähän on jo rajallinen budjetti, mutta tärkeää on muistaa myöskin se, mikä ei kuulu yhteiseen maatalouspolitiikkaan tai EU-politiikkaan. Ensinnäkin verotus. Ja hyvin pitkälti se määrittelee, millaisia mahdollisuuksia ihmisellä on siirtyä alalle tai pois alalta. Tämäkin on kansallista lainsäädäntöä ja meillä on hyvin erilaisia lakeja eri jäsenvaltioissa. Maamarkkinat. Noin puolet maasta on vuokrattu EU:ssa, mutta joissain maissa tämä lukema 15 prosenttia, toisissa 80 prosenttia. Eli tilanteet ovat täysin erilaisia eri jäsenvaltioissa. Ja sitten laajemmat infrastruktuurit. Eli kun luettelemme näitä faktoja, meidän täytyy katsoa, mitkä ovat selkeät ongelmat, jotka tulee ratkaista, ja mitkä ovat asioita, joita esiintyy muuallakin maailmassa, liittyivät ne sitten maatalouspolitiikkaan tai eivät. Pari vuotta sitten Expo Milanissa meillä oli työpaja nuorille viljelijöille ja sinne kutsuttiin sata nuorta viljelijää. Ja sitten heidät istutettiin kymmenen eri pöytään ja pyydettiin sitten keskustelun jälkeen miettimään kolmea tärkeintä painopistealuetta, jotka ovat ongelmallisia. Yhdessä pöydässä kolmannes asia oli hintojen vaihtelut. Ainoastaan yhdessä. Kaikissa kymmenessä pöydässä top kakkosessa olivat maan saatavuus ja luotonsaanti. Oli yllättävää nähdä, ja me olemme tehneet tämän selväksi tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa. Eli nämä faktat liittyvät politiikkaan ja kaikkialla maailmassa viljelyiden määrä on vähentynyt tämä tuli esille. Eli näin on kaikkialla maailmassa. Se ei ole ongelma. Ongelma on se, että jos politiikka hidastaa tai vauhdittaa tätä prosessia, Maailmanpankki julkistaa tutkimuksen pari viikon kuluttua, se osoittaa, että yhteisellä maatalouspolitiikalla on myönteinen rooli. Se vähentää köyhyyttä maaseuduilla. Ja sitten työpaikat, jotka häpivät primäärialalta, korvaantuvatko ne sitten työpaikoilla ja paremmilla työpaikoilla ja korkeammilla palkoilla maaseutualueilla ja muissa osissa taloutta. Eli tämä on tärkeä taloudellinen kysymys. Meillä on tietysti väestörakenteeseen liittyviä ongelmia. Tämä ei liity ainoastaan nuoriin viljelijöihin, tämä liittyy nuoriin yleensä. Ja sitten on pitkän aikavälin trendejä, jotka vaikuttavat maatilojen kokoon – mutta tätä suoraa suhdetta ei ole nähnyt, että iso tai pieni olisi hyvä tai huono taloudelle tai ympäristölle. Ja sitten oli toinen työpaja Expo Milanin yhteydessä, ja siellä todettiin, että voi olla pieniä tehokkaita tiloja, jotka ovat ympäristöystävällisiäkin, ihan niin kuin suuretkin yritykset. Ja luomuviljelyksessä suurimmat tilat olivat tehokkaampia, eivätkä pienemmät. No miksi puhun tästä? Joku viittasi välineisiin. No, yhdellä välineellä ei välttämättä pääse moneen tavoitteeseen. Nyt ei enää 50-luvulla. Silloin ajateltiin, että yksi väline vastaa yhtä tavoitetta. Maailma on nyt hyvin monimutkainen, ja tässä maailmassa ensinnäkin pitää miettiä, mihin tavoitteeseen pyritään. Ja toiseksi täytyy varmistaa, että eri välineet, jotka ovat käytössämme, ja välin, jäsenvälineiden, jäsen- ja valtioiden käytössä, niin niitä pitää käyttää niin, että päästään tavoitteisiin. Ja nyt, että saataisiin enemmän nuoria maaseutu maatalouden alalle, niin meidän täytyy ymmärtää, odotammeko, että tämä tapahtuu. Eli että olisi enemmän aktiivisia viljelijöitä väestöstä. Ja meidän ei pidä antaa sellaista kuvitelmaa, että tulevaisuudessa olisi enemmän viljelijöitä kuin tällä hetkellä. Viesti on se, että meillä pitää olla maataloutta kaikilla alueilla. Meillä pitää olla maaseutualueita, jotka luovat uusia työpaikkoja. Monet niistä liittyvät elintarviketuotantoon ja primäärisektorin palveluihin – Meillä pitää olla parempaa koulutusta, parempia taitoja ja meidän pitää kiinnittää huomiota myöskin kestävyyteen, oli kyse sitten ilmastosta, ympäristöstä tai maaseutualueiden sosiaalisesta kestävyydestä. Ja jotta halu, tähän päästäisiin, meidän täytyy yhdistää kaikki nämä toine, toimet. Ja lopuksi vielä maan hinta. Meillä on yksi tutkimus, jossa katsotaan, mitä jäsenvaltiot voivat tehdä ja mitä ei pitäisi tehdä – mutta täytyy muistaa myöskin faktat. Laajentumisessa tuli uusia jäsenvaltioita mukaan ja tiesimme, että valtaosassa niistä ei ollut minkäänlaista tukea. Mitään oli kyse sitten suorasta tuesta tai hintatusta tai muista toimista, niin tiesimme, että tämä vaikuttaisi maan hintaan ja sitä osattiin odottaa. Mutta missään kun katsotaan näitä faktoja, ei nähdä tätä suoraa yhteyttä. Eli ensinnäkin se, että on ja vanhoissa jäsenvaltioissa tätä tulotukea. Ja ensinnäkin on yksi tapaus jäsenvaltiosta, joka väärinkäytti näitä tukia ja sitten esimerkiksi Alankomaat ja Tanska ovat esimerkkejä siitä, että paine hintoihin ei johdu näistä tuista, vaan se johtuu paineista, jotka liittyvät muihin tekijöihin. Eli meidän ei pidä ennakoida näitä tuloksia, vaan täytyy katsoa faktoja, ja yleensä ne ovat monimutkaisempia kuin mitä on kuviteltu. Kiitos. Proszę Państwa, wystąpienie Pana Dyrektora... Johtaja esitys on hieno yhteenveto keskustelusta, mistä kiitämme kovasti. Haluaisin kiinnittää kolmeen osatekijään huomiota. Tämänpäiväisten esitysten aineisto on käytössä herra Kaputolle. Se on hyvä aineisto. Sitten Pyydämme johtaja Hanju Tikseltä, että hän välittäisi eteenpäin ajatuksia ja vaikutelmia komission jäsen Hoganille. Ehkäpä siitä voi jotain hyödyntää sitten, kun siitähän on kyse, kyse on tulevaisuudesta, nuorten ihmisten tulevaisuudesta. Ja kolmanneksi on hyvä ehdotus, se josta herra Wojciechowski puhui, että täytyy, kun ajatellaan nuoria viljelijöitä, niin äh, skenaariona ei pidä olla 5-6 vuotta, vaan jopa vuosi 2030, vaan jopa vuosi 2050 mitä halutaan korjata näillä kaikilla toimilla. Liittyen myöskin eh, globalisaation prosessin kaupankäynnissä. Kiitos, tämä oli todella mielenkiintoinen keskustelu. Vielä kerran kiitos kovasti alustajille. Nuorten viljelijöiden edustajien, jotka ovat täällä salissa, niin heidänkin pitäisi olla tyytyväisiä siihen, että heidän asioistaan puhumme. Myöskin alueiden komitea oli paikalla. Kiitos siitä. Siirrytään seuraavaan kohtaan. Puhemies Tajani on hyvin vakuuttunut siitä, että parlamentilla pitäisi olla suurempi rooli Afrikan unionin maiden huippukokouksessa, joka pidetään Abidjanissa eh, marraskuussa. Sen vuoksi puhemies Tajani on ehdottanut, että yksi viikko pyhitetään Afrikan asioille ja siihen, että miten huippukokous voidaan ottaa huomioon työssämme. Joten tässäkin kokouksessa haluamme käsitellä tätä eh, teemaa. Agripääosastolta on komission edustaja mukana Sieltähän on usein meillä vieraita. Myöskin DEFCO-pääosastolta on herra Mitsi, Agri-osastolta oli herra Clark. Sehän on tietysti kehitysyhteistyötä käsittelevä eh, pääosasto. Pyytäisimme, että he pitävät nyt puheenvuoron sekä johtaja että Clark että johtaja Mitsi, niin eh, tässä järjestyksessä varmasti voitte puhua. Tai keskustelkaa keskenenne, kuka teistä ensin puhuu, mutta teillä on nyt puheenvuoro. Well, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Näytän pohvani teille huoneelle. Toivottavasti lisäkollegoita tulee paikalle. Teille sen, että tämä on ajankohtainen keskustelu, koska meillä on Afrikan unionin ja EUn huippukokous ensi viikolla Kotivuorissa, jossa teemana on nuorin investointi, ja kuten tiedätte, tiedät, että Afrikassa tapahtuu dramaattisia sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia. Väestönkasvu on poikkeuksellisen korkea tai ja 2,4 miljardin väestö kasvaa, sanotaan, että olisi miljardin kokoinen, ja nuoris, nuorista 77 prosenttia on, on maaseudulle ja riippuvainen maataloudesta. Ja, ja maatalouden osuus Afrikan BKT on noin kolmasosa. Joten maailmassa täytyy luoda 18 miljoonaa uutta työpaikkaa että uudet työmarkkinoille tulijat tulevat paikan ja, ja maatalous ja näin on se tarjolla luomaan näitä työpaikkoja. Joten maatalouden kehittäminen on Afrikan taloudellisen muutokseen avain. On paljon mahdollisuuksia. Ja jos Afrikan politiikka on oikea ja Afrikassa on vielä runsaasti maata ja äh, tällainen tuottavuus ja luodaan aivan, luotetaan aivan liikaa raaka-aineiden viemiseen. Mikä voisi olla EUn pannos maaseudun kehittämiseen, maatalouden kehittämiseen, erityisesti niin, että saattaisi nuoria, erityisesti pitämällä huolta siitä, että maatalous- ja kauppapolitiikka tukee maatalouden kehittämistä Afrikassa. 25 vuoden aikana tässä maatalouspolitiikan muutokset ovat olleet suuria. Interventioiden määrä minimoit, politiikan markkina on ja kaupan vääristymiä on poistettu, vientituot on poistettu, lähes kaikki suorat tuet ovat riippumattomia tuotannosta. Meillä on erittäin avan maatalouden ja ruokatuotteiden politiikat. Välttämättä kaikki paitsi asioita, preferenssijärjestelmä ja yleinen sostumusjärjestelmä ja taloudelliset kumppanuussopimukset, AKT-maat ja itse asiassa koko Afrikka pahimmiltaan on täysin, niillä on täysin äh, tulli ja kiintiö vapaa pääsy yli 500 miljoonaa kuluttajan Eurooppaan. Ja kumppanisopimukset antavat myös paljon tilaa Afrikan maataloudelle politiikassa. Ne voivat sulkea vapauttamiselta statisia tai herkkiä sektoreita tai nuoria syntymässä olevia teollisuuden aloja. Ja nuoret yrittäjähenkisemmät afrikkalaiset tuottajat, heillä on paremmat mahdollisuudet käydä kauppaa ja viedä Eurooppaan. Ja vientityöpaikat ovat paremmin palkattuja kuin muut työpaikat. Maatalouden kauppapolitiikkaan seurauksena – olemme sekä maatalous, totellinen ruokatotellinen, niin se on ja viejä. Erityisesti olemme ää, vähemmän kehittyneiden maiden ja Afrikkaan suurin ostaja. Ostamme enemmän kuin Yhdysvallat, Venäjä, Kiina ja Kanada yhdessä. On paljon puhuva tilastotieto. Kannustamme Afrikan viljelijöitä, erityisesti nuoria viljelijöitä äh, kehitysyhteistyön ja politiikkaa suositusten muodossa. Noin viisi vuotta sitten vielä maatalous- ja ruokasektori äh, laiminlyötiin valtapitävien joukossa ja nyt tilanne on muuttunut ja maatalous- ja ruokasektori, elintarvikesektori luovat kasvoja työpaikkoja. Me g seitsemässä äh, maailman äh, ravitsemusjärjestössä FAOssa me puol- tuemme Afrikan politiikkoja ja politiikkamuotoiluja ja keskittymään Afrikkaan. Ja yhteistä maatalouspolitiikkaa pidetään hyvänä mallina, koska se yhdistää kestäviä käytänteitä kautta Euroopan ja säilyttää työpaikkoja maaseudulla. Se, että meillä on ollut pitkään maatalouspolitiikka ja sitä yhtenä maatalouspolitiikka on. Se on sam- sama pohja, on tärkeä mikä, millä tahansa maalle, joka haluaa kehittää maataloutta. Työskentelemme Afrikassa erityisesti Afrikan unionin kanssa ja muutapa me taas ensi viikolla kehittääksemme maatalouden kapasiteettia. Pyrimme löytämään keinoja, joilla maataloudessa saadaan houkuttelevan noille viljelijöille käymään ne keskusteluja hyvin relevantteja modernisointi, maassa data, uudet lajikkeet, arvonlisäys ja osallistuminen tuotantoketjuun. On tärkeää, että nuoret viljelijät tarttuvat helpommin teknologiaan. Tässä on tarkoitus, että sellainen, että Afrikan viljelijästä tulisi vähemmän pien, pienviljelijöitä, jotka pyrkivät pysymään hengissä ja tästä tulee bisnesihmisiä. Afrikan täytyy saada enemmän lisäarvoa tuotantoketjussa. Tarvitaan oikeat politiikat, oikeat kehikkoa, parempi organisointi, järjestäytyminen, paremmin järjestetyt tuotantoketjut. Tämä on Euroopassa ja isompi vielä Afrikassa. Täytyy lopu sitä ajatella, että viljelijät ja elintarvikealan yritykset ovat vastakkainasettelussa. Meidän täytyy muuttaa tätä ajattelua. Tämä on aivan kysymys sen suhteen, tuleeko viljelystä houkuttelevan Afrikassa. Näistä asioista me keskustelemme Afrikan unionin kanssa. Me tunnustamme maatalouden köyhyyden, merkityksen köyhyyden vähentämisessä, turvallisuuden lisäämisessä. Ja se haluamme tiivistää työtä Afrikan unionin kanssa ja mobilisoida paremmin niukkaa resursseja. Työskentelemme Afrikan unionin kanssa saada oikeata politiikkaa ja aina merkittävää kehitysapua ja Lenna Devkasta puhuu sitä enemmän. Anna vielä pari esimerkkiä aloitteista, joita meillä on. Afrikan unionin kanssa. Tai jota tuemme, niin jota Afrikan unioni, jota on maksamassa esimerkiksi sosiaalisen syrjäytymisen eh- ehkäiseminen maaseudulla, ICT-yhteyksien parantaminen ja myöskin elintarviketuotantokeskusten puistojen luominen Afrikassa akatemian tutkimuksen osanottaminen 2020 tutkimusohjelmiin – kapasiteetin rakentaminen Afrikassa, ruokaturvallisuuden ja ympäristöälykkään maatalouden luomiseksi. Me harkitsemme pilottiprojekteissa koulutamme Afrikan viljelijöitä Euroopan viljelijöiden kanssa yhteistyössä ja myöskin tällaisia vaihtojärjestelmiä. on myös keinoja luoda lisäarvoa Afrikan viljelyssä ja elintarvikealalla ruoantuotannossa. Ensi viikolla huippukokouksessa puhumme äh, laatutuotteista ja alueellisista alkuperämerkinnöistä. Afrikassa on merkittävä ruokaperinne ja, ja paljon kitettävää alkuperäismerkinnässä. Ne lisäävät lisäarvoa ja tekevät niistä vähemmän perushyödykkeitä. Ja lopuksi työskentelemme Afrikan unionin kanssa puuttuaksemme säätelyä esteisiin, jotka vaikeuttavat investointeja ja haluamme tukea investointia. Ja sitä, tässä hallitusten välinen ulottuvuus olemme lisänneet eh, Euroopan ja Afrikan yksityisen sektorin yhteistyötä elintarvikealalla. Haluamme lisää kumppanuuksia ja investointeja eh, viljelijöiden ja agribisneksen kesken rohkaisemme eurooppalaisia yrityksiä investoimaan erityisesti Afrikan viljelyyn ja agribisnekseen. Se on paljon suuria mahdollisuuksia ruokasektorille. Yrityksemme ovat kiinnostuneita investoimaan Afrikkaan ja Abidjanin huippukokouksessa menemme Fodri, Europe organisaation kanssa luodaksemme parempia suhteita Euroopan ja Afrikan agribisneksen kesken näiden ihmisten täytyy olla vastuullisia ja maan ahmiminen sitä voi sallia ja kohtuulliset tulot täytyy taata viljelijälle, vaikka he isoja tai pieniä viljelijöitä. niin Lennart varmaan selittää on uusista ulkoisten sen investoinnin suunnitelmista, jossa käytetään näitä investoijat käyttää tukea, jotta he ovat tehdä suuria investointeja. Lopettaisin vain sanoen, että oikeiden politiikkojen painottaminen ja yksityisen sektorin investointien hyödyntäminen ovat kaksi suurinta muutosta Afrikan kehitysajattelusta viimeisen viiden vuoden aikana. Ne heistävät sitä, että yksityinen investointi on paljon isompaa kuin julkinen kehitysapu ja puhumme kumppanuudesta, emmekä mistään uskonnollisesta avunantaja vastaanottajattelusta. ajattelusta se sen, että uutta politiikkaa tarvitaan. Ja tällaistaan investointeja maatalouden ruo- ruoantuotannossa aloilla. Ja jos siinä onnistumme huippukokous, niin se askel eteenpäin. Ja Afrikka voi hyödyntää tällaisen kasvun potentiaalia, luoda työpaikkoja. Ja tämä räjähtävä päästönkehitys muuttuu mahdollisuudeksi ja näin se kykenee ruokkimaan kasvan päästään ja määrätämään mukaisesti nuoret viljelijät ovat osa tuota. Kiitos. Kiitos puhutte yhtä aikaa myös nuorten viljelijöiden teemasta. Sitten pyydämme, että herra Mitsi DEFCO-pääosastolta pitää oman puheenvuoronsa. Kiitos puheenjohtaja, hyvää iltapäivää kaikille. On aina miellyttävää olla agrivaliokunnassa vuosi sitten, kun Agripäosastolta lähdin, niin ensimmäistä kertaa, mutta se osoittaa, miten on eri komission yksiköillä synergioita, kun tehdään yhteistyötä ennen huippukokousta ja huippukokouksen aikana. Vahva valtuuskunta on komissiolta menossa Abidjaniin. Meillä on suuri tapahtuma maanantaina EU-Afrikka-liiketoimintafoorumi, jossa yhdistetään yksityisen sektorin kehittyminen. Mielestämme se on avainasemassa, kun ajatellaan kasvua ja työpaikkoja. Erityisesti kun huippukokouksen tiimi nyt eh, ylipäänsä investoi kestävään tulevaisuuteen, ei sitä voida saada Afrikkaan, jos kestävät, kestävä kasvu ja työpaikat eivät pääse asemaan, jossa ne, jossa ne kohdistetaan nuorille ja jossa otetaan sukupuoli huomioon. Toivottavasti Abidjanista tällaisia tuloksia tulevina päivinä tulee. Ja jos tarkastelemme prioriteetteja ensi viikolle, niin on neljä erityisen tärkeää osa-aluetta. Ihmisiin investointi, tiedeteknologia, ammattitaito ja toiseksi kriisinsietokykyä kehitetään. Ja sitten liikkuvuuden ja maahanmuuton hallinta ja sitten investointien liikkeelle saaminen kestävässä muutoksessa Afrikassa. Ja se, mitä John sanoi aiemmin, niin minäkin painottaisin, että meillä täytyy olla kattavampi lähestymistapa siinä, että miten Afrikassa käsitellään nuorten asiaa. Olemme useissa maissa vierailleet viime kuukausina, kun meillähän on suuri vastuualue TEFKolla ja 2014-2020 melkein 9 miljardia se käsittää. Useimmat ovat Saharan eteläpuolisissa maissa. Mutta ei ole kyse pelkästään rahasta, vaan sille, että on oikea politiikkakehys. kehys Tarvitaan hyvää hallintoa. Täytyy olla politiikasta oikeat viestit. Se on olennaista, jotta nuoret, nuoria houkuttelisi maatalous ja siihen liittyvä liiketoiminta. Ihmisiin investoiminen, jos tarkastelemme äh, tuloksia, jotka toivottavasti saadaan ensi viikolla, niin täytyy keskittyä keskittyä ammattitaitoon, sen uudistamiseen, ammattikoulutukseen. Yksi asioista, joka tulee esille aina, kun maatalousministeriöiden kasken on äh, tapaamisia, niin maatalouspolitiikka ei voi olla ilman, että on näin kutsuttuja extension-palveluja, laajalaisia palveluja, innovaatiojärjestelmät, jotka ottavat huomioon myös ilmastonmuutoksen haasteet. Bonnin kopistahan nyt lähestytään huippukokousta ja tapahtumia Pariisissa joulukuussa, joten täytyy tarkastella lähe, seikkaperäisesti ilmastonmuutokseen sopeutumista ja miten kaikkia mahdollisia keinoja käytetään, jotka ovat maatalouden innovointijärjestelmässä, jotta maatalous houkuttelisi nuoria ihmisiä, jossa täytyy sopeutua ilmastonmuutokseen. Nyt tulee paljon paineita tuhoja kysymyksessä ne vaikuttavat moniin eh, osiin Afrikassa. Se, kyseessä on tuhoja, joka vaikuttaa eh, märehtiöihin erityisesti. Teemme muiden järjestöjen kanssa yhteistyötä, muun muassa WHO, jotta voidaan katsoa OI, e, että miten tuhojia voidaan käsitellä. Kriisin sietokyky on avainasemassa. Ei voida puhua nuorten tulevaisuudesta, jos kriisin sietokykyä ei tarkastella useiden kumppanien kanssa. FAO ja muutkin kansainväliset kumppanit ovat mukana. Yhdysvallat olemme julkaisseet eh, elintarvikekriisistä raportin ja tietysti täytyy tehdä tiiviimpää yhteistyötä humanitaarisen eh, puolen kanssa, jotta saadaan aikaan kattavampaa kehitystä niin, että toimi voidaan ryhtyä aiemmin, saadaan varoituksia aiemmin yritetään saada liikkeelle ja käyttää kaikki järjestelmät, ICT-järjestelmät ja yhteinen tutkimuskeskus muun muassa, jotta voidaan ennakoida vaarat, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen. Oliko se sitten El Niniosta tai El Niniosta? Aika synkkä tilanne tietojen mukaan on tulossa tulevina kuukausina. Myöskin tästä on kansainvälisessä viestimissä ollut äskettäin, että on tärkeää, että oikeat politiikkavälineet saadaan käyttöön. Erityisesti riskihallintavälineet mahdollisille nuorille tuleville viljelijöille, erityisesti Afrikassa, jotta arja voidaan ennakoida. Investointien liikkeelle saaminen. John mainitsi tarpeen kattavalle politiikkaympäristölle olemassa olevia välineitä käytetäänkin ja alustoja, niin sanotusti KADEP erityisesti on meille avainasemassa. Sen kautta päästään toimintaan mukaan. On kansallisia toimintasuunnitelmia ja investointisuunnitelmia. Omistajuus on niissä niin sanotusti eh, itse maissa, mutta täytyy olla monen sidosryhmän lähestymistapa, joka on rakennettu sisään politiikan tekoon, johon kuuluu myös nuoret ihmiset, mutta myös naiset ja naisjohtajat. Olemme juuri julkaisseet asiakirjan siitä, että miten sukupuoliasiat, tasa-arvoasiat voidaan valtavirtaistaa maatalouteen, elintarvikesuunnitteluun, mutta myös, että miten nuoret ihmiset saadaan houkuteltua mukaan maatalousinvestointeihin. Ja tästä pääsenkin Euroopan investointisuunnitelmaan. Kuten tiedätte, se on lippulaiva-aloite, jos ajatellaan yksityisten investointien liikkeelle saamista, että voidaan pioneeriinvestointeja saada aikaan, myöskin laajamittaisia ei pelkästään takeiden kautta, vaan myöskin äh, voidaan käsitellä riskejä maaseudun kehittämisessä ja maataloudessa erityisesti, kun aihe on kovin äh, herkkä, jotta saadaan kaupalliset investoijat ja pankit mukaan maatalouden yrittäjyyden tukemiseen. Tämä on sine non ehto, jos halutaan tarjota kestäviä mahdollisuuksia uusille yrittäjille ja yrityisesti, tai erityisesti nuorille ihmisille. Tätä täydennetään sitten lisärahoituksella, jossa on teknisen ja taloudellisen tuen pilari, pilarit 1 ja 3 investointisuunnitelmassa. Ja tarkoituksena on selvästi parantaa yleistä liiketoimintaympäristöä ja sitten tukikelpoisten hankkeiden osuutta, jotta voidaan luoda dynamiikkaa teollistamiseen, joka on useimmissa Afrikan maissa heikolla tolalla aika lailla. John mainitsi idean siitä, että eurooppalaiset elintarvikeyhtiöt saataisiin mukaan. Luomme myös foorumin kestävän eh, eh, liiketoiminnan käsittelyyn jotta vuoropuhelua Euroopan ja Afrikan yksityisten sektorien välillä voidaan parantaa, kun he parhaiten pystyvät kartoittamaan esteet ja mahdollisuudet investointeille. EIPn kanssa sitten 4,1 miljardia käytettäisiin euroa, jotta saadaan vipuvaikutusta aikaan. Noin 44 miljardia euroa lisäinvestointeja halutaan saada vipuvaikutuksella aikaan ja tuoda mukaan vipukuvaikutuksen kautta muitakin kumppaneita. Ja kentällä saadaan enemmän tuloksia aikaan näin. Ei saada kukoistavia maaseutualueita, jos ei ole kattavampaa lähestymistapaa investointeihin yleensä. Sen vuoksi tulee maataloudelle monia muita mahdollisuuksia auki. Ja Abidjanissa sitten aloitetaan uudet investoinnit, kestävät kaupungit on siinä alkuna ja elä, äh, elinkelpoisia maaseutualueita siinä käytetään niin, ettei sieltä välttämättä tarvitse lähteä etelän ja etelän väliseen maahanmuuttoon, megakaupunkeihin tai sitten Välimeren alueelle. Eli dynamiikkaa luodaan myös toissijaisten kaupunkien osalta niin, että saadaan alueellisempi lähestymistapa aikaan maaseudun kehittämiseen, maatalouden kehittämiseen, mieluummin kuin, mieluummin kuin tällainen poterolähestymistapa, joka on perinteisesti ollut vallalla viime vuosikymmeninä. Sitten digitaalinen toimintaohjelma. Nuoria täytyy houkutella myös äh, digitaaliagendan kautta, siis äh, Matkapuhelujärjestelmät ovat hyvin käytössä useissa Afrikan maissa, myöskin arvoketjussa ja satelliittijärjestelmät mukaan energia maaseudun sähköistäminen ja myöskin annetaan puhtia pk-yrityksille ja mikroyrityksille. John mainitsi arvoketjut. Myöskin hintojen läpinäkyvyysasia liittyy tähän. Se on vieläkin monimutkaisempi ja haastavampi Afrikan Afrikassa, sen viljelijäyhteisöissä. Vähitellen hyödykeperusteisesta lähestymistavasta se on osa ratkaisua, mutta siitä yritämme siirtyä siihen, että tarkastelisimme myös erityishyödykkeitä. Meillä on oheistilaisuus liiketoimintafoorumilla kokouksen arvoketjusta, että miten saadaan aikaan kestäviä järjestelmiä. Tarkastellaan myös reilua kauppaa, osallistuvia arvoketjuja kaakaossa esimerkiksi viljelijäyhteisölle. Sama kahvin kanssa, puuvillan kanssa. Muitakin arvoketjuja otetaan huomioon. osallistava lähestymistapa täytyy olla mukana. Joten maan saaminen oli sitten kyse vapaaehtoisista järjestelmistä äh, tai investoinneista, niin ne otetaan mukaan EIPhän. Sitten Sokerana pohjalla mainittiin g 7020. Nyt keskitymme otolliseen hetkeen G20 maaseudun kehittämisessä ja Berliinin äh, peruskirjaan maaseudusta ja nuorisosta. Nyt Argentiinan puheenjohtajana tarttuu siihen vahvaa yhteistyötä virastojen kanssa, FAO, IFAD esimerkiksi, mutta seurataan ja arvioidaan paremmin äh, interventioitamme. On tärkeää ottaa esille silloin, kun vaikutusta on, minkälaista se on ollut erityisesti 2020 jälkeisessä yhteydessä, niin äh, halutaan nähdä, että milloin interventiolla on ollut suurempi vaikutus. Kiitos puheenjohtaja. Kiitämme kovasti puheenjohtaja tai johtaja. Jäsenisten puheenvuorosta ensin äh, edustaja Agnew. Thank you. I, not to put a pun on. Kiitoksia. No, tässä huoneessa nyt on elefantti, jota ei ole mainittu. Eli miten kiinalaiset tällä hetkellä ovat ostamassa valtavia maanpaloja Afrikasta. He ottavat mineraalit haltuunsa ja tätä nyt tapahtuu. Tämä on todellisuutta. Eli onko Euroopalla enää mitään roolia Afrikassa? Voimme tuntea syyllisyyttä siirtomamenneisyydestä, mutta samalla sitten näemme, miten Kiina menee vielä pidemmälle. Eli he pitävät Afrikkaan vihannestarhanaan. Eli haluaisin kysyä komissiolta, kun mietitte nyt Afrikan tilannetta, oletteko ottaneet huomiota Kiinan tilanteen? Ja kuka tässä sitten voittaa, jos sanomme, että no, tämä on sitten kiinalaisten aluetta, koska afrikkalaiset itse eivät pysty etenemään kaikista resursseista huolimatta. Eli miksei Kiina ole mainittu? Ja jos Kiina mainitaan, niin mitä sille asialle sitten tehdään? Kiitos. Kiitos sitten edustaja Flanagan. This is a... Aihe on valtavan kiinnostava monesta syystä. Ensiksi, koska me säännöllisesti puhumme pakolaskriisistä ja mitä sille tehdään, ja yleensä me reagoimme tapahtumiin. Te puhutte en, ennakoinnista. Teidän suunnitelmien yksityiskohdat ovat sellaiset, että ne ovat ehkä sataprosenttisen samaa mieltä, mutta ajatus sinänsä on todella järkevä. Olen Irlannin tasavallasta, josta ihmisiä on lähtenyt valtavasti muutamme aikaisemmin perheestäni ja perheestä lähtien Lontooseen ja sata vuotta sitten miljoonat lähtevät Irlannista. Eivätkä lähteneet koskaan vepitäneet maisemista tai äh, säistä tai naapureista. Lähtivät kun oli pakko. Ja jos asiat olisivat parantuneet kotona, Ihmiset ovat jääneet kotiin. Nyt tilanne on parantunut ja ihmiset kokevat voimansa jäädä. Ja sama Afrikan suhteen. Siinä on ratkaisu. Minua huolestuttaa, että kun esitykset on niin tärkeitä, täällä on vain kolme meppiä. Eikö Euroopan parlamentissa ole mitään järjestelmää, järjestelmää että meitä pitäisi olla vähimmäismäärä täällä? Tämä on ihan ja kipeätä. Tämä nyt on niin hito väärin. Missä nämä ihmiset oikein viipyilevät? Panie pośle, może bez Hyvä parlamentin ehkä en kommentoi, mutta äh, etukäteen on suunniteltu erilaisia matkoja. Niin, torstaisin usein tällainen tilanne on sitten edustaja Bogovic. Niin, no Minäkin haluaisin nähdä useamman kollegan salissa. Toivon, että kaikki toimistoistaan katselevat. Vakava asian keskustelun kohteena. Useita haasteita on. Puhutaan mantereesta, jossa on melkein kaksinkertainen väestö kuin Euroopassa 2060 vuoteen mennessä oletetaan, että se on nelinkertainen Eurooppaan verrattuna. Eli Afrikan tulevaisuus vaikuttaa aivan merkittävästi koko maailman väestöön. Uskon, että Euroopan ja Euroopalla ja kehittyneellä maailmalla on velvoite auttaa man, tätä mannerta, joka on pahassa jamassa nykyään. Ei kolonialistisena voimana sinne pidä mennä takaisin niin kuin aiemmin vaan tarvitaan systemaattista tukea ja apua, joka auttaa niitä, jotka mannerta haluavat kehittää, siis paikallisia vallanpitäjiä. Näitä sintoviivoja täytyy noudattaa taloudessa, maataloudessa, tasa-arvoasioiden valtavirtaistamisessa. Se on oikea tie, jotta voidaan tärkeimpiin haasteisiin vastata ilmastohaasteet, talouden haasteet, ja ne haasteet, jotka vaikuttavat muihinkin maailman osiin mukaan lukien <clears throat> maahanmuuttajat. Kattava lähestymistapa täytyy olla ja saada aikaan järjestelmiä, jotka tukevat kehitystä. Ja toivon todella, että näin Euroopan ulkopolitiikka on tarpeeksi kohdennettua ja älykästä – niin, että Afrikan osuus olisi oikea kehitysavussa. Usein tässä ei olla kovin taitavia, mutta on ihan oikein, että Eurooppa antaa kestävää apua Afrikalle. Kehittää myös poliittista rooliaan Afrikassa, jotta edullinen kehitys mantereella voidaan taata. Nyt kun on maailmanlaajuinen elintarvikepäivä, 16. lokakuuta sitä vietettiin Faossa, Roomassa Paavi puhui maahanmuuttajien talouden kehittämisen, yhdistämisen, elintarvikkeiden veden saamisen ja infrastruktuurin kehittäminen näiltä osin. Se on parasta avun muotoa. Koska usein, kun me puhumme YMPn puolesta ja usein kuulemme syytöksiä, että yhteyden maatalouspolitiikka, jolla on tietyt tuet, täällä meillä EU:ssa niin, että se vaikuttaa negatiivisesti maatalouden kehittymiseen muun muassa Afrikan maissa. Mutta ei siitä ole kyse, koska avun pitäisi olla sen suuntaista yleisesti ottaen, että jos vain mahdollista, niin saada aikaan tuotantoa siellä, luoda olosuhteet, tukea vaikka koulutusta, ammattikoulusta niin edelleen. Eli tämä on tämä kuuluisa ajatus siitä, että annetaan onki eikä kalaa. Täytyy ottaa huomioon myös poliittiset ongelmat, maan ostaminen, veteen liittyvät ongelmat, mutta myöskin sairaudet. Avun pitäisi olla yksiselitteistä siinä mielessä, että sen pitäisi voida vaikuttaa ympäristön tilaan myös. Eli on monia mielenkiintoisia asioita, joita tässä täytyy miettiä. Puhutaan maailmanmarkkinoiden globalisaatiosta ja niin edelleen. Ja sitten Sitten täytyy ottaa huomioon, että EU on yksi näistä maailmanlaajuisista järjestöistä, joka apua antaa. Näihin teemoihin varmaan myös palataan, mutta mutta jos voisin pyytää, niin näihin kysymyksiin voi sitten palata nyt näin myös varapuhemiehen McGinnessin. Mutta olkaa hyvä, osastojohtajat. Kiitoksia puheenjohtaja. Kolme asiaa lyhyesti, eli tämä norsuhuoneessa. Agnew, olette ihan oikeassa. Tämä on vakava kysymys, johon nyt ei ole ihan suoraan puututtu komissiossa tai EU:ssa. Ei nyt voida olettaa, että kaikki Kiinan toiminta Afrikassa olisi kielteistä, mutta tietysti osa on. Siellä on mukana Kiinan yksityinen sektori osittain. Siellä on myöskin valtion yrityksiä, eli Kiinan hallitus toimii epäsuoraan. Ja jotkut investoinnit ovat hyväksi näille maille. Kiina rakentaa esimerkiksi satamia, raideyhteyksiä, teitä. Niistähän on hyötyä afrikkalaisille maille, mutta on totta, että tietyt investoinnit ovat haitallisia. Eli kyse on suurimittaisesta viljelystä. Tarkoitus on pyrkiä vientitoimintaan. Ja tämä vahvistaa sitten Kiinan varmuutta eikä kyseisen afrikkalaisen maan elintarvikevarmuutta. Ja joskus kyse on siitä, että suurella maalla on poliittista vaikutusvaltaa pienen maahan. G20 puitteissa Olemme yrittäneet saada aikaan sopimusta myöskin Kiinan kanssa. Kyse on vastuullisista investoinneista Afrikkaan. On sääntöjä OECDstä ja muualta. Ja niissä määritellään, mitä investoijien tulee ja ei tule tehdä. Kiinan hallitus tietysti hallinnoi investoijia ja he ovat sitoutuneet näihin sääntöihin ja muistan, että, että kun Xi Jinping kävi Afrikassa pari vuotta sitten, niin hän pyysi anteeksi sitä, miten tietyt kiinalaiset yritykset olivat siellä käyttäytyneet aikaisempina vuosina ja että hän yritti oikaista tilanteen. onko hän sitten tehnyt näin vai ei, sitä en tiedä. Sitten EUn ja Afrikan väliset suhteet. Olemme yhteyksissä Afrikan unioniin ja ensi viikollahan meillä on huippukokous ja meillä on sitten käytännössä sääntöjä, joihin hallitukset ja yksityinen sektori sitoutuvat. Eli katsotaan, mikä on vastuullista investointia ja sitten minkälaista hallintoa Afrikan maissa pitäisi olla, jotta sinne saadaan houkuteltua oikeanlaisia investointeja. Eli toivottavasti tällä tavalla pystymme osoittamaan, että tämän afrikkalaisten kumppaniemme etu, eli että ryhdytään vastuullisiin investointeihin eikä tällaisiin haitallisiin kiinalaisiin tai Persianlahden maiden investointeihin. Ja sitten maahanmuutto. Se on osa huippukoksen esityslistaa. Yksi tavoista poistaa kannustimia elintaso pakolaisuudelle on luoda työpaikkoja maaseudulle. Ja maatalous on ainoa työvoimaintensiivinen ala Afrikassa ja ainoa ala, jolle voidaan luoda riittävästi työpaikkoja, jotta se vähentäisi maahanmuuttoa. Ja viime vuoden Valettan huippukokouksessa ja EUn puitteissa maatalous on nähty tärkeänä alana Nigeriassa ja Afrikan sarvessa. Tällä tavalla voidaan puuttua maahanmuutto-ongelmiin. Sitten tämä kolmas asia, yhteisen maatalouspolitiikan vaikutus. Monet ihmiset ovat ajasta ja pahasti jäljessä, kun he väittävät, että yhteinen maatalouspolitiikka vahingoittaa afrikkalaista maataloustuotantoa. Se ei pidä paikkaansa. Ehkä näin oli 20 vuotta sitten, kun annoimme vientitukea siipikarjalle. Ja sitten on väitetty, että se tuhosi Gaanassa ja tietyissä muissa Länsi-Afrikan maissa elinkeinoja, mutta tämä on menneisyyttä. Ja tämä nyt osoittaa, että me emme osaa viestiä hyvin. Eli tänäkin vuonna Kofi Annan, jonka nyt pitäisi tietää näistä asioista, hän sanoi, että yhteinen maatalouspolitiikka on niin turvonnut, että budjetti mahdollistaa sen, että jokainen eurooppalainen lehmä voi lentää ympäri maailman ensimmäisessä luokassa. Tämä oli yksi australialainen kauppaministeri, joka näin totesi. Se nyt on aika mediaseksikäs, mutta se ei pidä ollenkaan paikkaansa. Ja myöskin nyt Silva FAOsta hiljattain puheessaan totesi, miten yhteinen maatalouspolitiikka vaikuttaa kielteisesti kehitysyhteistyöhön ja joudumme oikaisemaan häntä ja hän sanoi, että häntä oli siteerattu väärin. Eli meillä on vielä työtä tehtävänä, kun selitämme, että tämänhetkinen yhteinen maatalouspolitiikka ei vaikuta kielteisesti. Sillä on myönteistä vaikutusta ja osa tästä politiikasta on se, että tuodaan tuotteita tältä alueelta. Ja yhä enemmän, ehkä teitä yllättää tämä, se on malli monille maille, jotka miettivät, minkä tyyppistä pitkän aikavälin maatalouspolitiikkaa tarvittaisiin. Oh, Thank you. Um, I just want to... Uh... Haluaisin puhua tässä samalla linjalla, mitä John sanoi ensiksi, että olin niin kymmenen vuotta sitten maatalouden pääosastosta, mutta meidän täytyy vähän viestiä paremmin. Eh, epäilyjä ja myyttejä on vielä kierrossa koskien Afrikan maan osaa. Dynamiikka on muuttunut viime vuosina. Aasin vienti, Brasilian vienti, vievät sijaa paikalliselta tuotannolta, ja, mutta idea on, että eurooppalaisia tuotan, tuotteita ja että se on yhteinen maatalouspolitiikka, joka tähän vaikuttaa. Meidän täytyy kommunikoida hyvin järjestelmällisesti eikä mitenkään puolustuskannalla olla. Sitä kiinnosta Olin kaksi viikkoa sitten Maputossa, kaksi viikkoa sitten. Kiinalaiset luovat siltaa, joka yhdistää Maputon. ja maksaa miljoona 800 dollaria. Mil, miljardi 800 miljoonaa dollaria. Ja kyllä heillä on jalanjälkeä. Se on maailman kehitys, kehitysindeksillä yksi maailman kymmenestä köyhimmästä maasta. Kahdeksansadan miljoonan dollarin siltä potentiaalin nähden – 2500 kilometriä rannikkoa, iso potentiaali. Ei mitään maataloutta, teollista maataloutta, kaikki on pieneltä pohjalta. Kiinalaiset ovat osassa Mosambikkia, mutta me haluamme näyttää mallia, sellaista mallia, johon kaikki pääsevät mukaan, inklusiivista mallia, ei ehkä sellaista mallia, jota Kiina pyrkii myymään Afrikkaan. Malli, joka antaa oikeuksia nuorille, luo omistusoikeutta alkuperäisväestölle ja sosiaalisia ympäristöehtoja. Ja tämä on tämä dilemmamme standardien suhteen. Keskustelimme eurooppalaisten rahoitusalan välittäjien kanssa. Nämä ovat niitä välittäjiä, jotka tämän meidän ei Euroopan investointipankin välillä, niitä välillä, jotka tekevät projekteja, jotka voivat saada pankkilainoja. He sanovat, että jos Eurooppa haluaa painostaa ko- korkeita standardeja, korkeita ympäristöstandardeja, on vaikea löytää sijoituskelpoisia projekteja Afrikassa. Heidän vaatimuksena ovat erittäin vaativia pienviljelijöille verrattuna malleihin, joita muut myyvät. Tämä on meidän mallimme voimme sopeuttaa sitä. Mutta emme voi luopua tietystä standardeista ja periaatteista, jotka ovat lähellä sydäntä. John sanoi, ainoa foorumi, jossa voimme kiinalaisten kanssa keskustella, kun ollaan Mosambikissa. Maat, jotka ovat siellä läsnä, eivät ole Euroopan maita, Kiina, Turkki ja Intia. Nyt kolme pääpelaajaa, ei maataloudessa ainoastaan rakennusalalla kehityksessä. Nuo maita siellä ovat. Tekee 20 yhteydessä meidän täytyy mennä olla kiinalaisten, intialaisten, turkkilaisten kanssa keskustella toimintatavoista, hyväksyttävistä sellaisista ja periaatteista. Ja pitää keskustella sellaisten pelaajien kanssa kuin Afrikan unionin koska nähdäksemme, mitkä mallit sopivat parhaiten Afrikalle. syyt. Meillä on paljon analyysiä siitä, miksi ihmiset ovat pakko ottaa siirtymään alueelta, mikä taloudellisista syistä suurin osa liikkumisesta. Esimerkiksi Afrikan eteläisemmässä osassa ihmiset menevät Etelä-Afrikkaan. Harvat menevät Välimeren suuntaan. Paljon e- maahanmuuttoa etelästä etelään. Pitää antaa nuorille mahdollisuus pysyä lähellä yhteisöjä. AIP on yksi vaihtoehto, mutta vahva hallinta ja roolimalleja, joita nuorille ei välttämättä ole missä mä sanoa. Ravitsemus. Meillä ei voi olla hyvin pärjäävää työvoimaa. Ja, ja terveys- ja ravitsemuspolitiikka ei ole kestävää lapsen ensimmäisen tuhannen päivän aikana, joten me painotamme kovasti ravitsemusta. Meillä on yli kolme miljardin sitoumus vuoteen 2022 asti. Meillä on mekanismeja, jotka seuraavat ravitsemustilannetta ja pyrimme vähentämään lyhytkasvaisuutta Mosambikissa on lyhyt kasvaisuusaste, joka on 40-45 prosenttia. Ei voi olla tuottavia työmarkkinoita, joissa on lyhyt kasvuisia. Lapsi, lapsi, kasvu on keskeytynyt. Siksi painotamme ravitsemuspolitiikkaa ja pyrimme kasvattamaan sen skaalaa vielä kansainvälisten aloitteiden kautta. No, do Teemaan varmaan palataan tulevissa maatalousvaliokunnan kokouksissa. Tietysti te- täytyy tehdä kaikki mahdollinen tämän alueen kehittämiseksi. Sellaiset ovat EUn tavoitteet, että tuetaan kehitystä. Tämä EUn visio Afrikan auttamisesta on hyvä. Myös VTOn tasolla varmaan tähän tartutaan Buenos Airesissa. Varapuhemies McGuinness on täällä mukana, joka osallistuu siellä kokoukseen Buenos Airesissa. Siis keskustelu jatkuu. Keskusteluissa tulee siis esille kritiikkiä YMPtä vastaan. Ja niin kuin johtaja Clark selvitti tätä asiaa, niin tällaista tilannetta ei nykyään enää ole. Eli YMP ei ole Afrikan vastaista politiikkaa enää, kehityksen vastaista. Niin, rouva puhemies, minuutin puheenvuoro, olkaa hyvä. Niin haluaisin kiittää teitä näistä sanoista, puheenjohtaja. On tärkeää, että me oikaisemme näitä lausumia, kun jotkut väittävät, että yhteinen maatalouspolitiikka on ongelmallista muille maille. Sitä on muutettu huomattavasti. Esimerkiksi näitä tuontihyvityksiä on poistettu ja olen käynyt monissa Afrikan maissa silloin, kun YMP vielä vaikutti kielteisesti niihin. Ja meidän täytyy saada kiitosta silloin, kun se on ansaittu näistä uudistuksista, eli haluaisin kiittää vielä tästä. Myślę, że wypowiedź pani prezydent jest dobrym takim zam... Rouva puhemiehen lausunto päättää keskustelemme hyvin. Kiitos johtajille. Kiitos teille. Mielestäni tähän teemaan piti tänään tarttua. Varmaan jäsenille sitten tästä lähetetään muistio kaikille jäsenille. eivät kaikki voineet olla tänään paikalla, niin tällainen voisi olla hyvä menettely. Sitten huomioita koordinaattoreiden kokouksesta ja sen pöytäkirjasta ei ole tullut. Eli kun huomioita ei ole esitetty, jos niitä ei esitetä, niin pöytäkirjoja pidetään hyväksyttyinä. Näin päätämme, mutta muistutan, että keskiviikkona 29. illalla kello 19 Meillä on tapaaminen komission sen Hoganin kanssa. Hän esittelee komission tiedonannon YPMstä vuoden 2020 jälkeen. Ensin on tiedonanto, sitten tietysti tulee meidän mietintömme muita ehdotuksia. Viimeistään sitten toukokuussa tulevat budjettiehdotukset rahoitusnäkymissä mutta se on nyt edessämme. Muistakaa, keskiviikko 29. Suositukset siis hyväksyttiin. Tästä vierestä tarkistettiin ihan oikein. Kiitos osallistumisesta ja toivotan turvallista kotimatkaa. Kuten tapaan tapoihin kuuluu, niin siis torstaina loppuu tämä istuntoviikko, niin hyvää kotimatkaa. Kiitos.